Okay, colleagues, we're going to make a start because minister... Hyvät kollegat, aloitamme, koska kyseessä on nyt ulkoministeri ja hänellä on paljon eri vastuualueita. Hän on ollut muissakin valiokunnissa ja haluaisin päästä nyt aloittamaan niin, että hän voi sitten päästä muihin puuhin toivotan tervetulleeksi Sven Mikserin. Hän on Viron ulkoisen ministeri ja hän puhuu meille humanitaarista avusta ja kauden tilanteesta. Me tiedämme, että maailmantilanne on sellainen, että on paljon unohtuneita kriisejä. Meillä on humanitaarisia kriisejä ihan lähiseudulla, lähi-idässä ja myös omalla alueellamme. Tänä aamuna ministeri puhuimme Kreikan tilanteesta ja siellä onneksi kriisitilanteesta on päästy ja nyt hoidetaan kriisin jälkeistä tilannetta, kun kyse on pakolaista Kreikan saarilla ja Kreikan mantereella, mutta nyt tietysti on meneillään oleva kriisi Italiassa meidän mantereemme etelärannikolla on myös suuri ruoka- elintarvikekriisi Afrikassa, me puhumme Sudanista ja sitten on Jemenin kriisi. On siis paljon eri asioita, joita voimme käsitellä, mutta annan teille puheenvuoron ja kollegat varmasti sitten esittävät kysymyksiä. Yes, uh, thank, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän valiokunnan jäseniä siitä, että he ovat kiinnostuneet Viron puheenjohtajakauden prioriteeteista tällä kaudella. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää myös mahdollisuudesta tavata teidät aikaisemmalla vierailulla Brysselissä maaliskuussa. Uh, Oikein hyvä, hyvä hedelmällinen kokous. Me saatiin siellä puheenjohtajakautemme agendaa kehitettyä kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun osalta. Olen oikein iloinen siitä, että voin olla täällä tänään edustamassa viron puheenjohtajavaltiota ja human, puhumassa humanitaarista avusta. Minulla on ollut onni puhua joidenkin niin valiokunnan jäsenten kanssa agendastamme koskien yhteistyöpolitiikkaa vähän epävirallisimmissa kokoonpanoissa tänään. Aivan aluksi voisin sanoa, että Euroopan unioni yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on edelleen maailman merkittävin humanitaarisen avun antaja. Euroopan parlamentilla on hyvin tärkeä rooli tässä. Ja haluaisinkin kiittää tätä valiokuntaa ja koko Euroopan parlamenttia tuestanne ja sitoumuksestanne ja omistautumisestanne humanitaarisiin asioihin. Euroopan parlamentin elävät keskustelut ja sen valvontarooli ovat hyvin arvokkaita. Ihmisen elämän arvo on mittaamaton yhdenkin hengen ottaminen on rikos inhimillisyyttä ihmiskuntaa vastaan. Tämä pätee yhtä lailla Tallinnaan kuin Aleppoonkin. Humanitaarinen apu on väline, jolla ilmaistaan Euroopan kansojen päättävästä taloustahdosta auttaa muita maailma, muualla maailmassa vaikeassa tilanteessa. Euroopassa välitämme omista ihmisistämme ja myös globaalista kansalaisista, missä he sitten asuvatkaan. Viro tulee hyödyntämään Maltan kollegoiden tekemää pohjatyötä. Haluankin kiittää Maltaa hyvästä puheenjohtajakaudesta ja siitä, että on viety eteenpäin Euroopan unionin humanitaarista työtä uuden trion ensimmäisellä kaudella seuraavan kuuden kuukauden aikana Viro tulee jatkamaan koordinaation rohkaisemista, jotta voitaisiin tueta, tukea Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kollektiivista vastausta humanitaarisiin kriiseihin ja luonnonkatastrofeihin eri puolilla maailmaa. Aivan aluksi haluaisin todeta mainitsemalla hyvin tunnetun tosiasian siitä, että on on yhä enemmän pitkittyneitä kriisejä ja pakkomuuttoja ja heikkoa ruokaturvaa. Niiden taso on jo hyvin huolestuttava. Olemme erittäin huolissamme siitä, kuinka yhä enemmän on selkkauksesta johtuneita pakkosiirtoja ja humanitaarisia haasteita, kuten Nigeria, Etelä-Sudan, Syyriä, Irak ja Jemen. Lähempänä maantieteellisesti meitä on Ukraina – jossa miljoon, miljoonat ovat selkkauksesta kärsineitä ja tarpeessa. Nelson Mandela, entinen latin afrikan presidentti, sanoi kerran, että aset näyttävät mahdottomilta, kunnes ne on tehty. Tällä vuosisadalla meillä on tietoja, meillä on resursseja, meillä ei ole mitään tekosyytä sille, miksi ihmiset edelleen kuolevat nälkään tai parannettaviin tauteihin konfliktit ovat yhä vakavampia ja siitä kuitenkin tulee koko ajan yhä enemmän humanitaarisia tarpeita. Yli 65 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään selkkausten väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten takia. Luonnonkatastrofit, jotka johtuvat lähinnä ilmastonmuutoksesta ja väestönkasvusta myöskin, lisääntyvät. 130 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia humanitaarista avusta tänä päivänä. Tämä ei ole kuitenkaan mikään mahdoton tehtävä ja meidän pitäisi saada homma hoidettua. YK on korkean tason humanitaarisen avun rahoitusraportti julkaistiin viime vuoden tammikuussa. Ja siinä arvioitiin, että globaalisti humanitaarisessa toiminnassa on 15 miljardin rahoitus puutteita. Valitettavasti ne ovat siellä edelleen maaliskuussa YK on eh, Tilanteiden helpotuskoordinaattori varoitti, että varoitti turvallisuusneuvostoa siitä, että neljässä maissa 20 miljoonaa olivat nälänhädän vaarassa, ellei kansainvälinen yhteisö toimi nopeasti. Kaikkea kaiken tämän taustalla on pitket, ovat pitkittyneet kriisit monilla maailman alueilla. Humanitaarista apua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Ihmiset, jotka tekevät työtä humanitaarisen avun virastossa ja järjestöissä, menevät paikkoihin, joissa on selkkauksia ja katastrofeja. He menevät sinne muita auttaakseen, jättävät omat kotinsa ja perheensä joissakin tapauksissa ovat menettäneet omia perheenjäseniäänkin. Nämä rohkeat ihmiset ansaitsevat meidän kunnioituksemme ja tukemme. Siviilien, siviiliväestön suoja on kaiken humanitaarisen toiminnan ytimessä. Turvallisuuden ja ihmisarvon säilyttäminen katastrofeissa on, on ehdoton pakkomme on, riittää kun muistamme, mitä hirveyksiä tapahtui Syyriassa viime vuosina, kun siviiliväestö oli päivä päivältä kohteena ja humanit, tällaista humanitaarisen lain, kansainvälisen humanitaarisen lain rikkomista ei voida sietää rankaisematta. Viro on myös hyvin huolissaan siitä, että humanitaarinen tila ja humanitaaristen pääsyjen mahdollisuudet ovat vähentyneet ei voida hyväksyä sitä, että tästä on tullut uusi normaalitila, jopa tahallinen sotastrategia. Me tuomitsemme tämän tyyppisen tämän tyyppiset rikkomukset hyvin vahvasti ja järjestelmällisesti. EUn periaatteille ja tarpeille perustuva humanitaarinen apu ja humanitaarisen tilan suoja tulee olemaan prioriteettinamme kaudellamme Edelleen Viron puheenjohtajavaltiona tulee kiinnittämään erityistä huomiota pit, pitkittyneisiin pakkomuuttoihin. Ma, ma, maailmassa on eniten pakkomuuttoja toisen maailmansodan jälkeen. Tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka voidaan vastata näiden ihmisten tarpeisiin pitkällä aikavälillä. Viimeisten 15 vuoden aikana pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä maailmassa on kasvanut nopeammin kuin maailman väestö. Tänä päivän kriisit, olkoon ne sitten luonnonkatastrofeja vai, tai ihmisen aiheuttamia, ei ole sellaisia, että niitä voitaisiin ratkaista humanitaarisin keinoin, vaan meidän on saatava aikaan poliittista tahtoa ja rohkeutta, jotta saamme tämän kauhean suuntauksen käännettyä toiseen suuntaan ja puutumme näihin perimmäisiin syihin. Tiedetään hyvin, että humanitaarisiin kriiseihin ei ole humanitaarisia ratkaisuja tarjolla. On parannettava näiden maiden selviytymiskykyä jotta voidaan estää kriisien syntyminen ja kestää näitä shokkeja. Selvitys, selviytymiskyvyn käsite on viime vuosina kehittynyt. Humanitaarisesta näkökulmasta se ei kuitenkaan ole juuri muuttunut. Selviytymiskyvyn vahvistaminen on keskeistä, jotta haavoittuvat herkät maat tulevat itse, saavat lisää itseluottamusta ja ovat vähemmän riippuvaisia ulkonaisesta avusta. Se on hyvin pitkälti toimintamme ytimessä, kun puututaan näihin humanitaarisiin tarpeisiin. Me olemme oikein tyytyväisiä Euroopan ulkoisen toiminnan uudesta eh, selviytymiskyky lähestymistavasta. Tämä uusi strategia korostaa sitä, että autetaan valtioita, yhteisöjä, eh, yhteiskuntia ja yksilöitä, jotta voidaan auttaa niitä sopeutumaan eh, uusiin tilanteisiin. Olemme tyytyväisiä läheisestä yhteistyöstä, pitkittyneistä pitkittyneissä kriiseissä eri toimijoiden välillä, samalla kun pidetään kiinni omista mandaateista ja humanitaarista periaatteista, jotta voidaan vastata kriiseihin, kriiseihin ja, ja valmistautua niihin mm, tuemme vahvempaa linkkiä humanitaarisen ja kehityspolitiikan välillä silloin, kun se on mahdollista, kuten on todettu kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa meidän on puututtava näihin eri ongelmiin eh, kattavalla johdonmukaisella tavalla. Voimme nähdä positiivista synergiaa tässä lähestymistavassa pitkittyneissä siirtymistilanteissa silloin, kun humanitaariset eh, tarpeet eh, ovat rinnakkain pitkäaikaisten tar- kehitystarpeiden kanssa. Kaikki tämä tar- merkitsee sitä, että meidän on muutettava työskentelytapoja, me niitä varmistetaan se, että humanitaarinen ja kehityspuoli tekevät tiivimpää yhteistyötä ja mukana on eri toimivat, toimet, kuten hallitusten kahdenväliset virastot, YK-järjestelmä, kansallisjärjestöt ja monitahoiset kehityspankit. Meidän on harkittava, mitä voimme tehdä EUn tilalla, niin että voidaan täydentää toimia ja toimia johdonmukaisesti kansainvälisen tuen piirissä, niin että autamme ihmisiä näissä selkkausmaissa ja herkillä alueilla. Vaikka teemme työtä selviytymiskyvyn eteen, edelleen meidän on autettava ihmisiä, joihin vaikuttavat nämä pitkät, pitkittyneet kriisit ja konfliktit. Meidän on edelleen tuettava nuoria ja lapsia, jotka ovat paineet sotaa, erityisesti niin, että turvataan heille turvallinen ja laadukas koulutus ja, ja, ja suojaa palvelut erityisesti olisi korostettava pakolaisia ja sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä kaupungeissa. Viron puheenjohtajavaltion kolmanneksi on sitoutunut tukemaan YK pääsihteerin kunnianhimoista human, agendaa human, ihmiskunnan puolesta ja Istanbulin tärkeimpiä sitoumuksia. Istanbulin huippukokouksessa edellytettiin muutoksia humanitaarisessa toiminnassa tehtiin tärkeitä sitoumuksia, jotka koskevat salkkausten ennaltaehkäisyä ja pakkomuuttoja, kansainvälisen oikeuden noudattamista ja humanitaarisia kehitysavun antamista. Tämän huippukokouksen hengessä Viro tulee kehitty, keskittymään humanitaaristen ratkaisujen tehokkuuteen ja innovointiin. YK on korkean tason humanitaarisen avun rahoit, rahoituspaneelissa paneelin jälkeen ja luettiin tällainen Grand Bargain-prosessi, jolla pyritään rahoituspuutteisiin puuttumaan. Ja Viron puheenjohtajavaltiona pyrkiinkin tehostamaan käytäntöjä lahjoitajien ja apujärjestöjen var- välillä. Halutaan lisätä joustavuutta rahoituksessa, vähentää korvamerkitsemistä ja lisätä monivuotisia maksuosuuksia ja niin edelleen. Me vetoamme kumppaneisiin, niin kumppaneihin, että tätä prosessia seurattaisiin ja se oli todella väline, jolla voidaan lisätä tehokkuutta ja tuloksellisuutta humanitaarisen avun, avoimuuden ja luottamuksen tiellä. Humanitaariset toimijat joutuvat nyt tekemään enemmän vähemmällä varoilla. Uudet haasteet edellyttävät uusia, uutta lähestymistapaa. Oli sille rohkaistava innovointia ja otettava myös yksityisen sektorin kokemukset käyttöön. Tämä voi vaikuttaa myönteisesti humanitaarisiin vastauksiin. Haluamme, että yksityinen sektori olisi vahvasti mukana humanitaarisessa työssä, jotta voidaan innovointia lisätä. Uusi teknologia ja digitaaliset ratkaisut voivat tarjota äh, halpoja yksinkertaisia ratkaisuja moniin ongelmiin ja tarjota apua nopeammin sitä tarvitseville tehokkaammalla ja avoimella tavalla. Kuitenkin samalla kun haetaan uusia kumppaneita, on tärkeää, että keskitytään ja sitoudutaan tärkeimpiin eh, humanitaarisiin arvoihin. Maailman humanitaarisen huippukokouksen seurannan kanssa rinnakkain Euroopan, eh, Viron puheenjohtajavaltio tulee varmistamaan sen, että Euroopan humanitaarisen avun konsensus toimii tärkeänä viitekehyksenä ja jäsenvaltioiden toiminnalla erityisesti, kun 2017 juhlitaan 10. vuosipäivää tämän konsensuksen alalla. Me haluamme myös päästä eteenpäin sukupuolen perustuvan väkivallan torjumisessa. Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu vaikuttaa myös köyhyyden vähentämiseen. Uskon, että nä- tätä pitäisi myös soveltaa konfliktisiin tilanteisiin. Meidän on katsottava, kuinka sukupuolikysymyksiä käsittelemme humanitaarisissa kehitysohjelmissa. Naisen voimaannuttaminen muutoksen tuojina on tärkeää, että naiset otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin. Olisi annettava ääni myös paikallisille naisille näissä kriiseissä. Näin voitaisiin myös vähentää aika korkeaa tasoa sukupuolen perustuvaa väkivaltaa. Usein naisia ja lapsia tällaisissa tilanteissa hyväksikäytetään ja marginalisoidaan. Nämä ovat Viron puheenjohtajakauden humanitaarisen työn ohjelman tärkeimmät prioriteetit. Haluamme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä täällä Euroopan parlamentissa, jotta voidaan todella parantaa tilannetta ja vähentää pakkomuuttoja ja luoda innovoivia humanitaarisia ratkaisuja. Olen oikein iloinen siitä, että minulla oli mahdollisuus kertoa näistä prioriteeteista teille ja on nyt oikein mieleni vielä perusteellisemmin käsittelen näitä ajatuksia ja muita ajatuksia ja vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Thank you very much for giving us that. Kiitos oikein paljon tästä katsauksesta. Kollegat varmasti mielellään esittävät kysymyksiä. Enrique Guerrero Salom on humanitaarista apua käsittelevä esittelijä. Hän voi aloittaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon siitä, että saimme kuulla puheenjohtajavaltion painopistealueista. tavanomaiseen tapaan tämä painopisteluettelo muistuttaa usein aika lailla edellisen puheenjohtajakauden painopistealueita. Tämä on ihan loogista, koska ongelmat ratkeavat pitkällä aikavälillä ja niitä on käsiteltävä myös pitkään ja monet asiat, joita Viro pitää painopistealueina, olivat samanlaisia saattaa olla prioriteetteja edellisellä puheenjohtajakaudella ja varmasti myös Bulgarian kaudella nämä aiheet ovat yhä esillä. Jos ajatellaan tätä puheenvuoroanne, niin voin yhtyä siihen, että tällaisia ongelmia meillä todellakin on tällä kaudella edessämme. Minä olisin muutama kommentti ja pyyntö. Puhuessanne puhuitte ajatuksesta, joka koskee mm, sitkeyttä, kestävyyttä kehityksen alalla, mutta ehkä sitä ei ole huomioitu niinkään humanitaarisen toiminnan yhteydessä. Kuitenkin, jos ajatellaan konfliktien ennaltaehkäisyä ja ratkaisua, ja luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyä ja selvittämistä, niin tämä sietokyky ja kestävyys ja valmistautuminen niihin on todella oleellista. Olimme Kankunissa YK-konferenssissa, jossa puhuttiin luonnonkatastrofien riskien vähentämisestä. Palaan siihen myöhemmin vielä tässä kokouksessa. Kyseessä on Sendain sopimusten tarkistaminen kaksi vuotta myöhemmin ja taas kerran korostettiin erityisesti ennalta valmistautumista ja tällaisen selviytymisstrategian luomista ennen kuin katastrofi iskee. Ja Tästä on selvää osoitusta, että ihmishenkiä ja myös varoja voidaan säästää valtavasti, jos yhteiskunnat ja yhteisöt ovat valmistautuneita tällaisiin mahdollisiin tapahtumiin. Ja toinen seikka, jota haluaisin korostaa tästä puheenvuorosta, on yksi niistä asioista, joka kehitysvaliokunnalle on kaikkein tärkeimpiä. Eli että humanitaarisen avun on liityttävää kehitysapuun. Tämä myös edesauttaa selviytymiskykyä. Tarvitaan tietysti hätäapua humanitaarisen avun muodossa, mutta on kuitenkin saatava aikaiseksi hyvä pohja niin, että keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä voidaan varmistaa niiden ihmisten elämä, jotka ensi vaiheessa saavat humanitaarista apua. Tässä mielessä Istanbulin huippukokouksen seuran on nyt saatava täsmennystä tällä tämän vuoden puolella komissio on luonut katsauksen siihen, mitä Istanbulin humanitaarisen avun huippukokouksessa päätettiin. Tämä koskee sekä unionia että jäsenvaltioita. Ja nyt olisi mielestäni hyvä, jos neuvosto voisi kannustaa jäsenvaltioita toimimaan sitoumusten mukaisesti, niin tämä varmasti olisi hyväksi, jos ajatellaan näitä Grand Bargain sitoumuksia että huippukokouksen täytäntöön, päätösten panoa. Ja sitten eräs tärkeä seikka Istanbulin huippukokouksessa oli humanitaarisen avun alalla tapahtuva innovaatio, eli uudenlaisia välineitä, uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisuja. Itse asiassa kehitysvaliokunnassa tapahtuu syyskuussa jotain tähän innovaation liittyen ja sitten on tulossa myös tilattu tutkimusasiaan liittyen ja ehkä teidän puheenjohtajakautenne loppupuoli olisi hyvä hetki luoda katsaus siihen, miten innovaatio humanitaarisen avun alalla edistyy. Ja sitten vielä pari loppukommenttia. Tähän aina palataan. Eli pitäisikö humanitaarisen avun konsensusta tarkistaa kymmenen vuotta sen jälkeen, kun nykyinen konsensus hyväksyttiin? Tästä ehkä voitaisiin jossain vaiheessa käydä avointa keskustelua ja miettiä sitä, riittääkö tämä konsensus nykymuodossaan vai pitäisikö sitä muuttaa. Sitten vielä viimeinen seikka ja yksi pyyntö. Kun puhumme humanitaarista avusta, niin mielessämme ei ole ensisijaisesti EUn sisäiset alueet, mutta meillä on kuitenkin myös EUn sisällä sellaisia alueilla, joissa tarvitaan humanitaarisen avun näkökulmaa. En tarkoita siis humanitaarisen avun resursseja, vaan näkökulmaa, sen näkökulmaa. Ja koska neuvostossa vastaatte tästä asiasta, niin pyytäisin, että kaikki maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyvät asiat eivät jäisi ainoastaan sisäministereiden käsiin eri jäsenvaltioissa, vaan teidän vastuualueeltanne käsin olisi asioita edistettävä on varmistettava, että kehitysministerit ja ne, jotka ovat humanitaarista avusta eh, vastuussa, ottaisivat eh, mukaan oman näkökulmansa ja ottaisivat kantaa Euroopan unionin sisälläkin. Niin tähän viimeisen asiaan liittyen, kun ekoavustuksesta puhuttiin Kreikassa ja oli enemmän Eh, humanitaisen avun asiantuntijoita paikalla, niin asiat alkoivat silloin parantua. Nämä ihmiset ovat kaikenlaisissa kriisitilanteissa toimineet ja osaavat saada asiat toimimaan nopeasti, ja tämä oli merkit, todellakin merkittävää. Siitä puhuttiin tänä aamuna, ja Italiassa on nyt samantyyppinen kriisi. Nyt neljä puhujaa. Tässä on listalla. Um, no, no, ja Norbert, sinut vielä lisäämme tänne. Eli viisi puhujaa. Bogdan Vetar ensin. Uh, thank you, Chair. From my side too, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän ministeriä tästä puheenjohtajakauden painopisteiden esittelystä. Ensimmäiseksi kysyisin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta. Pitäisikö meidän mielestänne vaatia uskottavaa valvontaa ja, ja raportointimekanismia, jonka avulla EU ja jäsenvaltiot voisivat tehdä selkoa niistä sitoumuksista, joita niillä rahoitusmielessä on näissä kestävän kehityksen tavoitteissa. Toinen asia liittyy tapaamiseen, joka teillä oli ennen tätä valiokuntakokousta ja mistä mainitsitte, nimittäin digitaalisten laitteiden käyttömahdollisuudet kehitysalueilla – minkälainen suhtautuminen jäsenvaltioissa on tähän asiaan. Tässähän tulee tietysti myös rahoituskysymykset esille ja, ja demokratian ja hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien periaate ja niihin liittyvä rahoitus on tietenkin tärkeää, mutta miten jäsenvaltiot suhtautuvat tämän tyyppisiin aloitteisiin? Maria Hoibuk. Kiitos Maria Hoivu. Herzlichen Dank, Herr Minister. Kiitos ministeri. Äh, Programm vorgestellt haben zur humanitären Hilfe. Kiitos kun kerroitte meille tästä humanitaarisen avun ohjelmastanne. Kysyisin ehkä hieman sitä laajemmalle menevän kysymyksen ja se liittyy Viron puheenjohtajakauden ohjelmaan kehityspolitiikan alueella. Siinähän on Agenda 2030 ohella myös AKT-valtiot ja maasta muuton syiden torjuminen yksi painopistealue, jonka olette nimenneet. Maastamuuton syiden torjumisen osa-alueella toteatte, että rahoitusvälineitä pitäisi yhtenäistää ja niiden käyttöä tehostaa. Voisitteko hieman konkretisoida tätä, mitä se tarkoittaa ja mitä milläkin rahoitusvälineellä sitten teidän mielestänne pitäisi tehdä? Kiinnitin huomiota siihenkin, että turvallisuuspolitiikan yhteydessäkin puhutte koherenssista, mutta ette kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön koherenssista ja Tästä vähän vetäisin sen johtopäätöksen, että kehitysyhteistyö ei Virolle ole mikään painopistealue. Komissiohan ei ole tällaista koherenssikertomusta tältä vuodelta kehityspolitiikassa julkistanut, ja jos ei se neuvostonkaan painopisteisiin mahdu, niin onko nyt sitten kehitys politiikan koherenssi jää nyt vähän kuin sivuraiteille tässä vai onko teillä jotakin kunnianhimoja sen suhteen? Thank you, Anni Kiitos ja Anni I had the pleasure to listen to you Kiitos. Minulla oli ilo kuunnella teitä eilen, kun oli toinen hattu päässänne ulkoministerinä puhuitte. Ja jos ajatellaan poliittista koherentiota tämän teidän edellisen ja tämän päiväisen puheen välillä, niin jotkut muutkin jäsenet ovat olleet sitä kuuntelemassa. Meillä on täällä Brysselissä humanitaarinen kriisi ja olemme saaneet kuulla, että täältä puuttuu vielä humanitaarista apua, eli tarvittaisiin sellainen sairaala, joka voisi tarjota humanitaarista apua Eli tämä on sellainen yksityiskohta, jonka avulla tarjotaan eurooppalaista lähestymistapaa. Ehkä tähän ette pystynyt vastaamaan, mutta me korostamme SDstä käsin sitä, että haluaisimme humanitaarista avusta varoja koulutukseen. Silloin on hyvin tärkeää, että nuoret eivät joudu sotaan ja äh, muissa kriisitilanteissa äh, niiden ulkopuolelle moneksi vuodeksi, kun he asuvat pakolaisleirillä. Ehkä näitä asioita voitte pitää mielessä. Ja tämä koskee myös naisia, joilla ei ole mitään koulutusta, ei siis pelkästään nuoria, vaan naisia, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Eli pitäisi kouluttaa sekä lapsia että voimaannuttaa naisia. Tästä haluaisin kuulla lisää. Cecil Kienge, Cecil. Grazie, e grazie per il programma che ci avete presentato. E, uh, io... Kiitos ja kiitos tämän ohjelman esittelystä. Ottaisin pohdintaan pari kysymystä. Ensinnäkin AKT-maat. EU-Afrikka-strategiahan on osa ohjelmaanne, sen mainitsitte erikseen ja se on myös yksi painopiste kaudellanne. Mainitsitte nuoret ja erityisen nuoriso-ohjelman, jota laaditte, ja strategian yhteydessä korostitte myös naisten roolia. Ja puheenne lopussa puhuitte erityisesti nuoriin ja naisiin kohdistettavista toimista, mutta toisaalta myös haavoittuvaisista yhteisöistä. Missään kohtaa strategiaa ei kuitenkaan puhuta siitä, miten diasporaan oikein suhtaudutaan. Monet afrikkalaiset ovat asuneet mante- muualla kuin omalla mantereellaan, monet heistä Euroopassa ja monet sitten harkitsevat paluuta Afrikkaan. Ja tämä on periaatteessa mukana monissa eri ohjelmissa. Ja kysyisinkin, että onko tähän paluumuuttoon liittyviä konkreettisia aloitteita teillä? Toinen kysymykseni koskee sitä työtä ja tukea, jota voisitte tarjota humanitaarisessa, humanitaarisena apuna hätätilanteissa. Ajattelen tässä erityisesti Kongon, tasa, Kongon demokraattista tasavaltaa. Siellä tapetaan ihmisiä, joukkomurhia tapahtuu ja tilanne on kriittinen pyrittekö lisäämään sinne suuntautuvaa tukemia, nyky, tukea nykyisten ohjelmien avulla? Ja toinen kysymykseni on sellainen, että se liittyy Nigerian nuoriin tyttöihin. Boko Haramhan on siepannut satamäärin tyttöjä ja paljon muitakin uhreja on. Ja tämän ryhmän edustajia siirtyy nyt Kameruniin ja muihin maihin ja sielläkin tilanne on aivan kriittinen ja siihen pitäisi löytää ratkaisu. Nykyistä työtä on ilman muuta jatkettava ja jos sitä emme tee, niin emme ainakaan pysty näitä juurisyitä poistamaan. Joten toivon, että tällä toiminnalla on teidän tukenne. Ohjelmanne on hyvin kattava ja hyvä, mutta näistä kaipaisi lisätietoa. Um, Kiitos, Norbert Neuser. Kiitos. Täällä kehitysvaliokunnassahan yhä enemmän puhumme myös turvallisuudesta ja muuttoliikkeistä, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan unohtaa varsinaista valiokuntamme tavoitetta, eli köyhyyden poistamista. Puheenjohtajakautenne ohjelmaan kuuluu myös Norsulurannikon huippukokous marraskuun lopussa. Ja tänään meillä on keskustelun aiheena edustaja Morris Pongan mietintö siitä, miten EU yhdessä Afrikan kanssa voisi kehittää toimintaa. Minua kiinnostaisi, miten te puheenjohtajana näette EUna Afrikan välisen suhteen Pidättekö yleistä köyhyyden torjumistavoitetta tärkeänä ja miten sitä aiotte toteuttaa tietenkään turvallisuutta ja maahanmuuttokysymyksiä unohtamatta? Toinen kiinnostava kysymys on sitä, mitä kotonoun jälkeen tapahtuu. Monissa jäsenvaltioissa on ollut hieman hankalaa ymmärtää sitä, että meillä on erilaisia yhteistyöformaatteja EU tekee yhteistyötä Afrikan kanssa ja Afrikan unionin kanssa ja sitten toisaalta EUlla on AKT-maihin suhteita. Tämäkin on teidän, teidän työkenttänne puheenjohtajakaudella. Ja sitten lopuksi on sellainen asia, joka liittyy myös Bulgarian kautta, joka teidän jälkeenne tulee. Mutta parlamentissa ja komissiossa meitä työllistää nyt tämä kotona on jälkeinen aika. Ja meidän mielestämme pitäisi ylläpitää hyviä suhteita AKT-maihin myös kotona on jälkeen ja lainsäädäntöpuitteet ovat jo olemassa. Kiitos kollegat. Tässä on kysymyksiä, jotka liittyvät paljon laajempaan asiakokonaisuuteen kuin humanitaariseen apuun, mutta kun nyt on viimeinen kokous ennen kesälomia, niin voitte näitä kysymyksiä esittää. Ministeri vastaa näin kysymyksiin. Hän ei ehkä kaikista näistä asioista ole valmistautunut vastaamaan, vaikka hän kyllä tietää aivan paljon kaikenlaista. Hän, hän voi tietysti sanoa, mistä asioista hän ei halua puhua. Meillä on yksi kysymys, joka liittyy humanitaariseen apuun. Tänä aamuna puhuimme Kreikan humanitaarista tilanteesta missä EU on käyttänyt humanitaarisen avun varoja Kreikan hallitukseen auttamiseen. Tiedämme, että Italiassa on kriisi nyt meneillään. Ministerit ovat puhuneet Italian kriisistä yhdessä. Onkohan Italia pyytänyt sen tyyppistä apua, mitä Kreikka on saanut ja miten ministerit ovat valmiita vastaamaan tähän Italian avustamiseen Välimeren kriisin liittyen? Kiitos oikein paljon tästä hyvin laajasta kysymysten kirjosta. Minä ymmärsin tämän asian niin, että minun oli tarkoitus keskittyä pikemminkin humanitaariseen osioon. Ja sitten puhuttiin kehitysagendasta vähän pienemmässä kokoonpanossa ennen tätä kokousta. Eli jos en puhunut tarpeeksi monesta kehitysasiasta, niin tämä johtuu siitä, että nämä kuuluvat sen neuvoston kokoonpanon alaisuuteen, jota edustajamme hoitaa pysyvä edustaja, ei niinkään neuvoston puheenjohtaja. Ja pyrin kuitenkin nyt vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnä edustaja Gerrero Salomin kommentit. Olen tullekin sitä mieltä, että prioriteetit eivät usein muutu kovinkaan paljon puheenjohtajakaudesta toiseen ja tämä johtuu eri syistä, mutta lähinnä siitä, että yleisellä tasolla nämä asiat, joita pyrimme ratkomaan, ovat samoja. Äärimmäisen köyhyyden lieventäminen ja kaikkein heikommassa asemassa olevien maiden vahvistaminen, humanitaarisen avun järjestelmän parantaminen ja kehitysjärjestelmän parantaminen löytyi näiden joukosta. Ja tämä heijasteli myös sitä, että moni kriisi on pitkittynyt ajan kuluessa. Ja siksi meidän on tehtävä samanaikaisesti ainakin kahdenlaista työtä. Meidän on puututtava katastrofeihin ja annettava katastrofiapua ja humanitaarista apua niille, jotka näkevät nälkää tai kärsivät, mutta samanaikaisesti emme voi unohtaa pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa kriisin ratkaisua ja hankkeiden kehittämistä. Me pyrimme siis tietysti siihen, että kaikkein kriiseihin löytyy kestävä ratkaisu puheenjohtajakaudellamme, niin kuitenkin on myönnettävä, että jotkut näistä kriiseistä ja asioista ovat varmasti esillä myös Bulgaria ja Itävallan puheenjohtajakausilla ehkä myös tämän jälkeen. Haluan olla optimistinen ja olen luonteeltani niin todella optimistinen, mutta koska olen samalla realisti, niin on myönnettävä, että nämä ovat pitkän aikavälin kysymyksiä. Tämä selviytymiskyky on hyvin tärkeää sekä liittyen luonnonkatastrofeihin että ihmisten aiheuttamiin katastrofeihin. On tärkeää lisätä sitä sekä yhteiskunnissa että niiden maiden valtion rakenteissa, joissa on jatkuvia luonnontuhoja. Ja tällä tavalla voidaan itse asiassa säästää erinomaisesti veronmaksajien varoja, koska mitä kestävämmät rakenteet siellä maissa alun perin on, niin sen paremmin pystytään toimimaan erityisesti luonnon katastrofien jälkimainingeissa, mutta näin kyetään selviytymään myös ihmisten aiheuttamista konflikteista on todennäköisempää, että pystytään ennalta ehkäisemään levottomuuksia ja konflikteja. Eli tämä tavoite on ilman muuta kannattava. Me olemme antaneet panoksemme ja haluamme tehdä näin jatkossa vielä enemmän, jotta voimme saada kohdemaista selvityskykyisempiä sekä luonnon katastrofien osalta että sen suhteen, miten pystytään ennaltaehkäisemään ihmisten aiheuttamia katastrofeja ja selvittämään niitä jälkikäteen. Ja sitten maahanmuuttokysymys, ja se pitäisikö kysyä, sisäministereille. Minä uskon hyvin vahvasti siihen, että turvallisuutta ei voi jakaa osioihin globalisoituvassa maailmassa ei kannata erottaa toisistaan turvallisuuden sisäisiä ulkoisia ulottuvuuksia ja pehmeää ja kovaa turvallisuutta. Tietysti on tiettyjä periaatteita, jotka liittyvät humanitaarisen avun antamiseen ja kehitysavun antamiseen, mutta pehmeä ja kova turvallisuus liittyvät toisiinsa ja turvallisuutta ei myöskään maantieteellisesti voida jakaa. Kun puhutaan muuttoliikkeen sisäistä ja ulkoisista ulottuvuuksista, niin pitää huomioida molemmat samanaikaisesti. Tarvitaan hyvää yhteistyötä eri virastojen välille sekä unionissa että jäsenvaltioissa että niissä maissa, mistä muuttajat ovat lähtöisin. Ja kun Kyse on muuttovirtojen hallitsemisesta unionin sisällä tai unionin rajoilla, niin samanaikaisesti olisi puututtava lähtömaissa vallitseviin syihin, jotka lähdön aiheuttavat, eli tarvitsemme kattavan lähestymistavan – muuttoliikekysymykseen ja on myönnettävä se, että ihmiset ovat aina liikkuneet paikasta toiseen. Ei tämä ilmiö ole sellainen, jonka voisi odottaa loppuvan tai joka pitäisi mukaan olla meidän pysäytettävissämme. Meidän pitää kuitenkin erottaa toisistaan sääntöjen vastainen ja säännön mukainen muuttoliike. Ihmisten pitää voida muuttaa laillisesti, kun luonnonkatastrofit tai aseiset selkkaukset pakottavat pois lähtemään tai kun pyritään etsimään parempaa elämää omaa perhettä varten ja lapsia varten. Ja sitten seuraava kysymys, joka liittyi tähän tilivelvollisuuteen, jos olemme asettaneet itsellemme tavoitteita, olipa kyse kehitysyhteistyövaroista tai humanitaarista avusta tai tiettyjä välineitä varten varatuista rahoista, niin on todella harmi, jos asetettuihin tavoitteisiin ei päästä minkäänlaista tekosyytä ei saa löytää sille, että tavoitteisiin ei päästä, mutta meillä on vielä muutama vuosi edessä ennen kuin päästään vuoteen 2030, mutta se lähestyy kuitenkin nopeasti tuo kyseinen aikamäärä. Ja tulee yhä selvemmäksi, että kaikki eivät pysty pitäytymään näihin asetettuihin tavoitteisiin. Eli meidän pitäisi olla poliittisesti tiukempia tavoitteiden saavuttamisen suhteen, mutta samalla olen sitä mieltä, että voidaan kuitenkin sanoa, että ne rahat, joita unionina ja jäsenvaltioina käytämme kehitykseen ja humanitaariseen apuun, niin niiden määrä on kasvanut, mutta ei kuitenkaan yhtä nopeasti kuin rahan tarve on myös voitu havaita, että kriisit ja katastrofit ovat lisääntyneet ja niihin kaivataan vastausta globaalta yhteisöltä ja EUlta. Sitten digitaalinen kehitys, digitaalisten ratkaisujen käyttö humanitaarisen avun ja kehitysavun hallinnoinnissa on hyvä tapa parantaa avoimuutta ja vastuukantoa ja näin voidaan myös nopeuttaa avun antamista ja kaikki varmasti tämän tietävät ja myöntävät. Mitä tulee digitaaliseen lukutaitoon ja digitaalisten palveluiden tarjoamiseen ja valtion tarjoamien palvelujen avoimuuden lisäämiseen, niin, niihin liittyen kehitystaso vaihtelee kovasti jäsenvaltiosta riippuen tai vastaanottajavaltiosta riippuen, mutta Yleisesti ottaen kiinnostusta kuitenkin on, aivan oikea sellaista. Ja meidän pitäisi pyrkiä tälle käsitteelle luomaan todellista sisältöä. Tämä on yksi kaikkein innovoivimpia tapoja puuttua strategisiin haasteisiin. Tämä ei tietysti voi tulla perinteisemmän työn tilalle tällä alalla. Ja olemme tietoisia siitä, että moni maailman köyhimmistä maista on vielä pitkään perinteisempi kansantalous, joskus maatalous maasta on kyse ja tarvitaan tietysti infrastruktuuria, että voidaan viedä tuotteet markkinoille ja olla, jotta voidaan olla kilpailukykyisempiä, tarvitaan perinteisempiäkin asioita, kuten kehitysapua ja niin poispäin, mutta digitaalisten ratkaisujen soveltaminen ei ole mitenkään ristiriidassa unionin tavoitteiden tai avun saajien tavoitteiden kanssa. Ja sitten edustaja Hoivuhin kysymys liittyen muuttoliikkeen perussyiden ja niihin liittyvä toiminta kohdentilla tavalla. Ei meidän pidä pyrkiä siihen, että muuttoliike kokonaan loppuisi, mutta pitää kuitenkin puuttua näihin taustasyihin, kun ihmisten on pakko lähteä vaarallisille matkoille yli Välimeren ja maksaa rikollisjoukkioille rahaa, jotta kriiseistä ja sodista päästään kauaksi. Meidän pitää paneutua näihin taustasyihin kestävällä tavalla. Ja tämän takia tarvitaan kehitysyhteistyöhön juuri tällainen tehokas ja loppuun mietitty lähestymistapa. Kuten sanoin, niin kehitys on ihan yhtä tärkeä tavoite meidän kaudellamme, ei yhtään vähemmän tärkeä kuin humanitaarinen apu. Niitä ei voi itse asiassa erottaa toisistaan, koska pitkällä aikavälillä – näin päästään samoihin tavoitteisiin. Halutaan sellaisia yhteiskuntia, jotka pystyvät pitämään itsestään huolta ja näin pystytään paremmin vastustamaan eh, tai toimimaan stressitilanteissa. Ja yhteiskunta pystyy paremmin panemaan itsensä liikkeelle, jos tulee luonnonkatastrofeja tai muita kriisejä. Minä olin kuitenkin ymmärtänyt, että tässä kokouksessa oli tarkoitus puhua pikemminkin humanitaarista avusta, ei niinkään kehityksestä. Mutta kehitys on kyllä Viron puheenjohtajakaudella prioriteettialue. Ja sitten edustaja Liitsin kysymys, tämä koskee sairaaloiden puutetta ja humanitaarista apua, joka liittyy koulutukseen. Tietysti lääkehoidon saaminen kriisitilanteessa on keskeistä. Meidän on varmistettava se, että pystytään antamaan laadukasta lääkinnällistä hoitoa sitä tarvitseville. Ja koulutus on todellakin avainasemassa humanitaarisessa avussa. Ja tämä koskee myös kehityspolitiikkaa. Eli koulutuksen, koulutusmahdollisuuksien parantaminen näissä kriisimaissa ja alueilla on paras tapa vähentää köyhyyttä ja näiden maiden kilpailukykyä pidemmällä aikavälillä strategisella tavalla. Ja tämä pätee erityisesti yhteiskunnan haavoittuimpiin ryhmiin, naisiin ja vähemmistöihin. Tämä on yksi kaikkein strategisimpia toimintatapoja, eli pitää helpottaa koulunkäyntimahdollisuuksia, mutta tämän rinnalle pitäisi antaa myös mahdollisuuksia, kuten markkinoille pääsy, taloudellisia mahdollisuuksia nuorille. Eli tämä on osa aika mutkikasta haastetta. Ja hyvä rouva, tämä teidän nimenne oli Kinga. Näinkö? Ehkä en ihan väärin sitä sanonut. Edustaja Kinga. EU, Afrikka. Liittyen Afrikan afrikkalaisten diasporaan. En missään nimessä ajattele, etteikö tämä olisi legitiimi asia tai tärkeä painopistealue. Sitä ei tietysti todellakaan erikseen mainittu meidän puheenjohtajakautemme toimintaohjelmassa edellisenä kohtana, mutta panen merkille sen, mitä sanoitte, ja mielelläni huomioisin nämä teidän ehdotuksenne, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Ja sitten EU ja Afrikka. Kyseessä on tärkeä painopistealue, ottaen huomioon, että on tulossa EU-Afrikan unioni huippukokous marraskuussa Abidjanissa ja muutenkin. Meidän pitää miettiä, miten voidaan tehdä yhteistyötä Afrikan unionin ja yksittäisten Afrikan mantereen maiden kanssa. Niillä on oma agendansa 2063. Meillä on omat strategiset suunnitteluasiakirjamme ja meidän pitäisi yhdistää tämä kaikki niin, että voidaan huomioida sekä meidän eurooppalaiset strategiset tavoitteemme, että niin, että voidaan hyödyttää afrikkalaisia. Jos keskitytään nuoriin ja nuorten mahdollisuuksiin, niin tämä on todellakin oikea toimintatapa tämän tulevan huippukokouksen osalta. Meidän pitää miettiä, miten voidaan toimia vastuullisesti, kun edessä mantereella on demografisia haasteita ja pitää huomioida myös taloudelliset mahdollisuudet ja haasteet niin, että voidaan parhaiten hyödyntää Afrikan ihmisiä. Tähän huippukokoukseen on vielä muutama kuukausi aikaa. Me teemme paljon töitä sen eteen. Itse huippukokousta johtaa tietysti puheenjohtaja Tuski ja hänen afrikkalainen eh, vastapuolensa. Meillä on tässä edesauttajan roolia. Valmistelemme huippukokousta aktiivisesti. Haluamme ottaa siellä kokouksessa esille innovatiivisia seikkoja, kuten digitaalisen toiminnan ja sähköisen hallinnon, jotta voitaisiin afrikkalaisille nuorille antaa uusia mahdollisuuksia ja mahdollistaa avoimemman hallinnon kyseisellä mantereella niin, että pystytään avoimen kanssa käymään myös kansojen kanssa. Ja sitten Kongo ja Nigeria. Haluamme varmistaa sen, että kaikki välineet saavat oikean verran rahoitusta, kun katsoo sitä, kuinka paljon rahaa EU ja jäsenvaltiot panivat pöydälle, niin nämä luvut ovat olleet kasvamaan päin, mutta rahan tarve on kasvanut vielä kovempaa vauhtia. Jos ajatellaan esimerkiksi Nigerian tilannetta ja Boko Haramia ja muita vastaavia ryhmiä, niin pää haaste on itse asiassa se, että tämä apu saadaan kaikkein tarvitsevimmille. Joskus tämä on vielä rajoittavampi tekijä kuin varojen puute. Ja tämä tekee selväksi sen, että humanitaarisen avun ja turvallisuuden välillä on sellainen yhteys, joka pitää huomioida – Toivottavasti mm. ainakin osittain jo vastasin myös edustaja Noiserin kysymykseen koskien turvallisuutta ja muuttoliikettä ja EUn ja Afrikan suhteita. Ja sitten oli myös kysymys, joka koski kotonuun jälkeistä aikaa. Vuosi 2020 lähestyy kovaa vauhtia. Tiedämme, että kotonun sopimus on menossa umpeen. Odotamme komissiolta mandaattiehdotusta. uutta kotonujärjestelyä varten. Tätä asiaa on käsitelty neuvoston kokouksissa ja tässä vaiheessa on sanottava, että vielä täyttää yksimielisyyttä ei ole sen suhteen, miten voidaan edetä, mutta olemme valmiita pyrkimään aikaansaamaan konsensuksen ja voin yhtyä siihen, että tämä on ollut oikein arvokas toimintatapa. Ja nyt kun EU-Afrikka-agenda on etusijalla, niin ei saa unohtaa myöskään muita kumppaneita Tyynenmeren alueella ja Karvialla. Tarvitaan alueellisia kumppaneita Karibian ja Tyynenmeren alueella, koska ne edistävät kehitysagendan asioita. Meidän pitää siis pyrkiä keskustelemaan monesta asiasta ja toivottavasti pääsemme yksimielisyyteen ennen kuin nykyinen sopimus menee umpeen. Toivottavasti pääsemme eteenpäin sellaisella tavalla, että emme menetä tätä arvokasta kokemusta ja näitä arvokkaita välineitä, jotka on tähän asti saatu aikaiseksi. Ja sitten maahanmuuttotilanne Italiassa tilanne on tietysti hyvin vakava. Puhuin siitä AFET-valiokunnan kollegoiden kanssa eilen lyhyesti. Maahanmuuttajien tilanne ja keskisen välimeren reitti. On yksi niistä turvallisuuteen liittyvistä asioista, jotka tulevat olemaan seuraavien kuukausien aikana esillä hyvin selvästi, ja neuvosto haluaa tällaiseen paneutua neuvoston eri muodostelmissa, sillä se liittyy ulkoiseen turvallisuuteen, että myös sisäiseen turvallisuuteen ja sisäiseen yhteisvastuuseen jäsenvaltioiden välillä – meidän on tietysti huomioitava välittömät tarpeet ja, huol- ja suhtauduttava vakavasti tähän yhteisvastuupyyntöön, mutta pitää myös miettiä sitä, miten pidemmällä aikavälillä voidaan vastata tähän haasteeseen strategisella tavalla – niin, että taistellaan niitä rikollisjoukkoja vastaan, jotka saavat hyötyä ihmisten salakuljetuksesta ja näin luovat tällaisen vetävän tekijän. Ja sitten toisaalta on kyse näiden ihmisten, liikkuvien ihmisten rekisteröinnistä ja uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen käyttämistä tällä alalla. Mutta ulkoisessa toiminnassa on paneutua myös muuttoliikkeen taustalla oleviin syihin. Ja on huomioitava merkittävällä tavalla se, miten voidaan parantaa niiden maiden tilannetta, mistä henkilöt ovat lähtöisiin, ja myös kauttakulku maissa on edesautettava rajan valvontaa ja Muutto, liiketilannetta kyseisissä maissa. Eli tämä on todella monimutkainen asia. Muutto, liikekysymykset olivat Maltan kaudella tärkeällä sijalla ja siellä edistyttiin kyllä oleisella tavalla, mutta koko tilannetta ei tietysti saatu ratkaistua eikä välttämättä missään nimessä siitä syystä, että sitä ei olisi yritetty, mutta tämä heijastelee vain tilanteen mutkikkuutta. Me aiomme tehdä parhaamme, voidaksemme edetä asiassa ja toivottavasti ennen puheenjohtajakauden loppua päästään parempaan tilanteeseen, ei vaan siksi, että silloin joulu on lähellä ja koska maahan muutto tuolla reitillä on kausittainen kysymys, vaan myös siksi, että toiveen pääsemme lähemmäksi yksimielisyyttä sen suhteen, miten voidaan huomioida vastuu- ja yhteisvastuukysymykset. Haluamme todella rehellisesti pyrkiä helpottamaan konsensuksen rakentamisesta, rakentamista ja aiomme tehdä tämän ja käyttää siihen koko energiamme. Kiitos. Tässä käsittelitte monta seikkaa, jotka olivat valiokunnan kokouksen briefauksessa mukana. Meillä on tietysti nyt vielä kuusi kuukautta aikaa ennen joulua ja aiomme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri, että tulitte tänne ja näin tarkalleen pidetty kiinni varoitusta ajasta. We'll just take a couple of minutes to get this pieni hetki, vaan kun tänne tuodaan seuraavien puhujien nimet. Okay, colleagues, we're going on to... No niin, kollegat, näin pääsemme kohtaan yhdeksän. Ja kyseessä on ulkoisen rahoitusvälineen puolivälitarkastelu. Tämä on tärkeä asia, koska me olemme yli puolen välin jo tätä parlamenttikautta. Nyt on melkeinpä tarkalleen eh, kolme vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran kokoonnuimme valiokuntana ja siksi nyt ollaan puolessa välissä kaikkia välineitä ja tässä vaiheessa yhteisö voi tarkastella välineitä uudelleen ja päättää tehdä muutoksia niihin. Mutta ensin on arvioitava, miten kaikki toimii ja tänään meille kertovat asiantuntijat komissio tai meille tehdyistä arviointi selvityksestä. Meille puhutaan kehitysyhteistyövälineistä ja Euroopan kehitysrahastosta. Meillä on Jean Bossut, joka on ECDPMstä, eli kehityspolitiikan hallintokeskuksesta. Siellä on meille ennenkin tehty tutkimuksia ja hän puhuu meille DCIstä ja sitten Täisen ja Kavira Pereira kertovat meille ED, EFS eli EKRstä ja monella on hyvin monen vuoden kokemus kehitysalan arviointityöstä, mutta tämä on siis tämä EKR-asia, eli lähdetään liikkeelle herra Bossutista. Ai, anteeksi, milloin luki täällä, että aloitetaan kehitysyhteistyövälineestä, mutta kyllä EKRkin sopii. Kahdeksan minuuttia saatte e, yhteensä aikaa molempaa esitystä varten. Sorry, is this better? No niin, nyt toimii mikrofoni. Kiitos, hyvää iltapäivää. Minä esittelen tärkeimmät päätelmät EKRstä 11. ohjelmakaudesta kahdeksassa minuutissa. Tämähän on yksi yhdeksästä EUn rahoitusvälineestä ja rahojen osalta – se on ehdottomasti suurin ja laajin rahoitusväline ja yksi ylipäänsä suurimmista kehitysapuvälineistä maailmassa. Se perustuu kotonuun kumppanuussopimukseen oikeudellisesti ja se, sillä on hyvin ominaisia piirteitä – kaikki EKR liittyvät rahoituspäätökset tehdään yhdessä EUn ja avun saajamaiden kesken. Kumppanuus on myös hyvin tunnustettu ja toiminta on hyvin korkean tason poliittista toimintaa ja poliittinen vuoropuhelu edistää EUn arvoja. apu kattaa 79 AKT-maata, eli se on hyvin laaja maantieteellisesti eri territorioita myöten, ja siinä on mukana alueellinen, kansallinen ja AKTn sisäinen, AKT-maiden välinen taso. Ja EU on mukana kaikissa, kaikilla näillä kolmella tasolla – EUlla on omat lainsäädäntöpuitteensa rahoituksen täytäntöönpanoa varten ja sen avulla EU pystyy käyttämään erilaisia välineitä. Ja koska kyseessä on niin suuret rahamäärät, niin tämä on välttämätöntä. Toiminta puite, ajallinen puite on 5-7 vuotta ja viimeisin nyt meneillään oleva EKR-ohjelma on vuotinen, joten voidaan tehdä pitkäjänteistä työtä tuolla kohdemaissa. EKR pyrkii vähentämään köyhyyttä ja tukemaan kestävää ja tasaveroista kasvua se pyrkii puuttumaan talouksien rakenteellisiin haasteisiin, joten se on todellakin kauaskantoista taloudellista apua rakenteellisten haasteidenkin korjaamiseksi. Ja tarvittaessa apua täydennetään muilla rahoitusvälineillä. Kaikkia näitä tässä esiteltäviä piirteitä esiintyy eri rahoitusvälineissä, mutta EKRstä tekee erityisen se, että kaikki nämä välineet ovat mukana samassa välineessä. Ja se on siksi aivan ainutlaatuinen väline. Olemme jakaneet päätelmämme neljään aihealueeseen. Kaksi niistä liittyvät varsinaiseen suorituskykyyn ja tuloksiin ja kaksi sitten rakenteeseen ja välineisiin, joita EKRssä käytetään – Tätä arviointia tehtiin käytännössä 2016 vuoden puolivälistä tämän vuoden alkuun ja EKR oli vasta pantu silloin täytäntöön, joten emme sen vaikuttavuudesta niinkään paljon pysty sanomaan, vaan vaikuttavuuspäätelmät perustuvat edelliseen EKR-ohjelmaan. Siksi olemme keskittyneet enemmänkin ohjelmalliseen puoleen ja tähän rakenteelliseen puoleen ja siihen, miten hyvin se toimii tavoitteiden kannalta. Ensimmäiseksi otan esille sen, että miten EKR sopii yhteen EUn tavo- painopistealueiden ja EUn poliittisen ja kehitystyöagendan kanssa. EKR toimii erittäin hyvin tässä suhteessa, vaikka maailma sen ympärillä on muuttunut ja uusia kehitysaputavoitteita on syntynyt. Se pystyy maatasolla edistämään erittäin hyvin näitä kehitystavoitteita alueellisella tasolla. Se ei ole ehkä niinkään hyvä. Neljä läpileikkaavaa periaatetta on mukana kaikessa rahoituksessa. Yksi niistä on sukupuolten välinen tasa-arvo. EUn perusarvoja pyritään ottamaan aktiivisesti mukaan rahoitettavaan toimintaan ja ne näkyvät eri osa-alueilla ja myöskin rahoitettavien kohteiden alakohtaisessa valinnassa. EDF on hyvin merkittävä väline kestävän kehityksen tavoitteiden kannalta kansainvälisellä agendalla, mutta esimerkiksi maahanmuutto ja turvallisuus ovat sellainen alue, jolla EKR on perustanut erillisrahaston. Ja, ja tämä erillisrahasto edistää tehokkaasti EKRn tavoitteita ja arvoja. Seuraavaksi kerron perusperiaatteista ja omistajuudesta – näissä EKR-hankkeissa. Kuten sanoin, niin EKR on seitsemän vuoden väline, eli hyvin pitkäkestoinen, ja se on juurtunut hyvin niihin maihin, joissa sitä on käytetty. Se on tarjonnut pitkäkestoista apua haasteisiin, mutta toisaalta sitten välineellä on ollut vaikeuksia sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Suunnitelmia siis tehdään jossain vaiheessa ja sitten niitä toteutetaan ehkä aika pitkänkin ajan päästä. Ja silloin ne tarpeet eivät välttämättä enää ole ennallaan. Kumppanuusperiaatetta ei ole onnistuttu tässä EKRssä merkittävästi eristämään, vaikka se oli yksi erikseen äänenlaustuista tavoitteista. Kun ohjelmavalintoja tehdään Brysselissä, niin omistajuus kärsii paikallisella tasolla. Yksinkertaistettuja menettelyjä on otettu käyttöön ja erillisrahaston käyttö niin ikään on vähentänyt kumppanuuksia kansallisten tuloja ja menojen hyväksyjien Eli kansallisten vastapuolten toimintaan ja siihen toiminnan rakenteeseen liittyy edelleenkin ongelmia. EKR pyrkii toimimaan myös kansalaisjärjestöjen kanssa ja löytämään liittymäkohtia niiden toimintaan, mutta suhdetta siihen suuntaan ei ole onnistuttu syventämään, vaikka sekin on ollut tavoitteena. Kuinka toimiva EKR sitten on rakenteeltaan tavoitteiden kannalta? Täydentävyys ja koordinaatio ovat asualueita, joilla, osa-alueita, joilla komissio on pyrkinyt eri toimilla varmistamaan niiden toimivuuden, mutta haasteita on edelleenkin etenkin kes- keskusjohtoisiin budjettikohtiin liittyen kansallisella, alueellisella tai AKTn, AKT-maiden välisellä tasolla ei ole saavutettu merkittäviä synergiaetuja. EKRn ominaispiirteiden vuoksi sen pitäisi olla erinomainen väline aktiivisessa toiminnassa, mutta EU ei ole täysimääräisesti hyödyntänyt tämän loistavan tilaisuuden mahdollisuuksia. EU on pyrkinyt käyttämään tällaista yhden koon menettelytapaa ja se ei puolestaan sitten paikallisesti johda parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Myöskään poliittisen vuoropuhelun mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty. Ja lopuksi sitten käsittelee sitä, mitä välineitä EKRllä on ollut käytettävissään ja voiko näillä välineillä tehokkaasti edistää tavoitteiden saavuttamista. Ensimmäinen päätelmä tässä on, että vaikka EU on pyrkinyt lisäämään ja parantamaan toimintansa valvontaa, niin tulos suuntautuneisuutta ei noissa indikaattoreissa oikein ole, vaan valvonta tapahtuu sääntöjen noudattamisen kautta enemmänkin kuin sen kautta, että tarkasteltaisiin saavutettuja tuloksia. EKRn toiminnan tuloksellisuutta ei siis voida tehokkaasti valvoa ja tämä rajoittaa esimerkiksi vastuullisuutta kansalaisia kohtaan ja vaikeuttaa aiemmasta toiminnasta oppimista. Komissio on viime vuosina pyrkinyt voimakkaasti yksinkertaistamaan jotakin menettelyjä ja esimerkiksi yhdistämään eri rahoitusvälineitä samojen sääntöjen alle. Ja tämä prosessi on vasta käynnistynyt pari vuotta sitten, joten se on vielä alkuvaiheessaan ja vähän sekavaa niitä tavoitteita, joita hallinnollisen taakan vähenemiselle asetettiin, ei ole saavutettu. Ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjen rahoitus, rahoituksen saantimahdollisuudet ovat heikentyneet ja EUsta on tullut enemmänkin tällainen apukoneiston hallinnoija – ei, sen sijaan, että se olisi tehokas toimija kehitysavussa. Kiitos. Um, Kiitos. Ja sitten kysymykset seuraan puheenvuoron jälkeen. Eli edustaja herra Bossy nyt puhuisi. Kiitoksia. En ihan tarkkaan seuraa näitä kuvia, vaan lähden tuosta kymmenestä eteenpäin. Tämä DCI-kehitysyhteistyöväline on vähän niin kuin EDF Siksi varmaankin istumme täällä vierekkäin. Se on pitkäaikainen väline, joka, jolla on pyritty köyhyyden vähentämiseen lähinnä Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, mutta se on aika kompleksi eläin. Siinä on kahdenvälisiä ohjelmia, alueellisia ohjelmia, näitä maita varmaan, mutta myös kolme temaattista ohjelmaa. Minun mielestäni ja arviointien mukaan myös niistä tulee yhä tärkeämpiä tulevaisuudessa – suuressa välineessä on mukana tällainen kansalaisjärjestöjen paikallisveranomaisten ohjelma ja sitten on tällainen globaali julkishyödyke ja haasteen väline myös, joka vähän jo antisipoi, joka ennakoi tätä uutta agendaa ja pyrkii kaiken tyyppisiin innovointiin. Ja sitten kolmas ohjelma, joka on koko Afrikan kautta kattava, kattava ohjelma, joka pyrkii tekemään yhteistyötä Amerikan ja e- e- Euroopan välillä. Tämä aika kompleksin välinen tämä on EDF, sitä voidaan verrata ja sen väriarvioon DCI osittautuu aika tehokkaaksi näiden maiden uudistamisessa enemmän omistajuutta, sitoumusta ja kumppanuutta. Se on aika tehokas näissä tehtävissä ja sen avulla saatiin myös saavutettua joitakin äh, näitä 2011 muutoksen agenda tavoitteita mukaan lukien eriyttäminen. Tämä on muuten näin hyvin tärkeä osa asia tällä maailman osassa. Taimaa, Indonesia, muut äh, tällaiset maat, eriyttäminen oli erittäin tärkeä osa muutoksen agendaa. Näin voidaan vapauttaa resursseja äh, köyhempiä maita varten. Tehokkuuden kannalta tämä väline todella oli menestyksekäs ja saatiin mukaan uusia poliittisia huolenaiheita ja köyhyyttä voittiin vähentää, mutta se ei ollut mitenkään helppoa. Ei ollut helppoa valtavirtaistaa muita Euroopan unionin tavoitteita. Vähän kuin EDF kysymyksessä ihmisoikeuksia on hyvin vaikea edistää tämän kaltaisen välinen kautta, samoin kuin oikeusvaltiota ja demokratiaa, samoin kuin näitä globaaleja julkisverkkeitä. Onneksi meillä on globaalit julki, ja haasteet välinen, mutta kahdenvälisissä ohjelmissa oli aika vaikea edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja muita globaaleja prioriteetteja, joten tehokkuuden kannalta se oli vähän tällainen epäselvä tulos. Hyvin kompleksi tämä on. Tällainen synergioiden ja täydentävyyden hankeminen ei ollut helppoa. Kaikki komponentit olivat yhdessä mukana. Synergian löytäminen oli, oli haasteellista monisyisyyden takia. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, siinä tuli jonkin verran edistystä, mutta vielä ollaan vähän varhaisessa vaiheessa. Sitten kysyttiin, mitä tällä välineellä tehdään, mitä vipuvaikutusta se antaa Euroopalle EDFstä. Sanottiin, että paljon varoja siellä on kyllä ja siitä voitaisiin saada vipuvaikutusta. DCIssä rahaa ei pidetty tärkeimpänä vipuvaikuttimena. Se on tärkeää, mutta monia maita kyseessä, joten ei rahalla voida tästä toimia niinkään, vaan lisäarvo ei ollut todellakaan tässä budjetin suuruudessa, vaan pikemminkin siinä, että se nähtiin neutraalina ylikansallisena toimijana Euroopan unionin siis, ja agenda oli tämmöinen puolueeton, että tästä tuli lisäarvoa, ja näin täydennettiin jäsenvaltioiden tekemää työtä. Sitten toinen viipuvaikutus johtui siitä, että voitaisiinko varoilla saada lisää varoja, tällaista yhdistelmärahoitusta, yksityistä rahoitusta. Tässä on vähän erilaisia tuloksia DCIin kautta. Kyllä saatiin moninkertaistettuja varoja ja saatu yksityistä sektoria enemmänkin mukaan kuin EDFssä, mutta vielä paljon on tehtävääkin. Nyt voisin mennä ehkä tärkeimpään asiaan. Nimittäin se on ollut arvokas väline köyhyyden vähentämiseksi herkissä maissa, köyhissä maissa näillä maailmanosilla, mutta tällaisia maita on yhä vähemmän kyseisellä alueella pikkuhiljaa näistä maista tulee tällaisia keskitulotason maita tai ylemmän keskitulotason maita ja arvioinnissa havaittiin, että tämä, tätä välinettä ei ole suunniteltu tällaiseen tilanteeseen, joten sen on yhä vaikeampi olla hyödyllinen väline näissä maissa. Ja sehän avaakin sitten porsanrajien tässä välinelaatikossamme. EDF. myös on maat edistyneet. Ja nyt tässä arvioinnissa havoittu, että nyt meillä on erityisesti vuonna 2017 jäänyt puutteita kattavuuteen kun nämä maat eivät enää tarvitse apua, eivätkä ne saa apua enää, kun ne eivät ole enää köyhiä maita, mutta kuinka sitten voitaisiin saada sellainen salkku, joka perustuu monen keskiseen hyötyyn ja globaalin agendan ja, ja jäsenvaltioiden kapasiteettiin, se on vielä vähän kesken, eikä ei tässä voi edes toimia. Joten tässä on suuri aukko. Samaa sama havainto kuin EDFnkin kohdalla, vaikka ponnistelu on tehty ja politiikkaa on paljon, niin edelleen on hyvä, koko ajan vaikeampi saada kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset ja yksityinen sektori mukaan. Kyllä ponnisteluja tehdään, mutta tämä ei vielä oikein tuota tuloksia. Kaikki kuitenkin tiedätte, että SDG-agendassa sanotaan, että emme tee mitään 2030-agendalla ilman monitahoisia kumppanuuksia Tätä tarvitaan. Tässäkin välineessä on vaikea avautua kansalaisen yhteiskunnalle. Siihen on monia syitä. Lopuksi vielä tärkeä asia. Itse asiassa DCI voi pysyä tärkeänä välineenä. Se on ainakin maantieteelliseltä puolelta, kun ajatellaan köyhiä, haavoittuvia maita tuolla maailman osalla, aivan kuten EDFkin on relevantti siellä voitaisiin keskustella, yhdistettäisiinkö ne, mutta se koskee tulevaisuutta. Mutta sitten nämä muut komponentit, nämä CSL, äh, mitä, nämä kansalaisjärjestöt ja, ja muut, mitä näiden kanssa tehdään. Äh, ehkä koko, koko tämä SDG-agenda pitäisi ottaa yhteen välineeseen. Ehkä se olisi äh, kysymys tulevaisuutta varten, kuinka tätä tilannetta voitaisiin päivittää. Ja sitten vielä kysymys, kuinka voimme tehdä yhteistyötä näiden keskitulotason maiden, ylemmän keskitulotason maiden kanssa. Tämä edellyttää aivan erilaisia yhteistyövälineitä ja tämä on varmasti se ydin tästä arvioinnista, jonka esittelin tiimin puolesta, joka ei päässyt paikalle. Kiitoksia tässä kahdeksan minuuttia. Kiitos. No niin, Kollegat, komissio käyttää puheenvuoron hetken kuluttua, vai haluatteko puhua nyt? Ei, no ensin edustajat puhuvat ja sitten te vastaatte. Katsotaan, miten te vastaatte tähän arviointiin. Se on tärkeä tieto, mitä tämän jälkeen tapahtuu. Onko kollegalla kysymyksiä? Maria Hoivu. Äh, herzlichen Dank. Kiitos paljon näistä kertomuksista ja siitä, että kerrotte meille näistä arviointituloksista ja käsityksistänne niistä. Minulla olisi EKRn varojen käytöstä nykyisin painopisteisiin kysymys ja nimenomaan EUn painopistealueisiin liittyen tämän Trust Fundin erillisrahaston kautta. EKRn väliarvioinnissa käsiteltiin hätäapu, hätäapua, jota Afrikkaan on annettu ja tultiin siihen tulokseen, että projektien kestävyydessä ja vaikuttavuudessa on ongelmia, myöskin omistavuudessa, omistajuudessa, avoimuudessa ja vastuullisuudessa on ongelmia, siis tilivelvollisuudessa on ongelmia. Miten näitä haasteita pitäisi teidän mielestänne tämän väliarvioinnin tulosten perusteella pyrkiä ratkomaan ja miten sitten pystytään vahvistamaan se, että toiminta kaiken kaikkiaan vastaa kehitystavoitteita. Onko EUlla, EUn edelleenkin käytettävä välikäsien kautta myönnettäviä varoja nimettyihin tavoitteisiin. Ja sitten olisi kysymys arviointia koskien. Minä esitin komissiolle kirjoituksen kysymyksen, kirjallisen kysymyksen siihen liittyen ja komission vastauksessaan ilmoitti, että se ottaa yhteyttä arvioijiin, jotta ymmärtäisi tätä arvioinnin arvioinnin tuloksia paremmin. Ja minä haluaisin tietää, että missä kohden nuo teidän arviointinne tulokset olivat niin hankalia ymmärtää, että komissio joutui pyytämään kirjallista lisäselvitystä. Kiitos. Um, thank you. Any other Kiitos. Onko muita kollegoja? Enrique Guerrero. Kiitos. Jos ajatellaan näitä päätelmiä, jotka koskevat kehitysyhteistyövälinettä. Viimeinen niistä on asia, joka tulee tässä valiokunnassa aina uudelleen esille, josta täällä puhutaan. Eli miten voidaan tehdä yhteistyötä keskitulotason maiden kanssa tai ylemmän keskitulon maiden kanssa. Ensinnäkin puhutaan aina siitä, minkälaisella välineellä näitä maita mitataan. Kyseessähän on tilastoindikaattori, joka kertoo keskitulotasosta ja kaikki tällaiset indikaattorit, jos puhutaan keskitasoista, niin hyvin suuret eroavaisuudet eivät niistä näy. Voi olla eroavaisuuksia, jotka liittyvät eri alueisiin tai vähemmistöihin tai ikäryhmiin tai tuloryhmiin on siis erilaisia eroja. Ja eri syistä Euroopan unionin etujen mukaista voi olla tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, jotka indikaattorin osalta eivät olisi nykyisten välineiden puitteissa, mutta jos katsotaan asioita laajemmin, ja näiden maiden sisäistä tilannetta, niin kannattaa ehkä tehdä kuitenkin tai etsiä yhteistyömahdollisuuksia. Eli miten voitaisiin yhteistyötä tehdä, vaikka ei ehkä näitä välineitä käyttää. Um, Minulla on ehkä muutama kysymys. Jos te voisitte sanoa komissiolle, muuttakaa muutama asia yksi, kaksi, kolme asiaa. Tämä on tietysti hankala, koska kehitysrahastossa on niin paljon erilaisia hankkeita ja siellä on laajat puutteet ja siinä mahtuu erilaisia hankkeita. Tietysti on kestävän kehityksen tavoitteet, mutta siellä on valtavasti erilaisia asioita, mitä voitaisiin rahoittaa. Mutta jos ajatellaan muita rahoitusmuotoja, niin EUlla on erilaisia rahoitusmuotoja rakennerahastoissa oli rahoja sellaisille maille, joista puuttui vesihuolto, e, esimerkiksi tällaisia perusasioita, oli sellaisia alueita, jotka olivat aikaisemmin teollisua, teollisia, joissa pyrittiin luomaan uusia työpaikkoja. Eli EUn sisälläkin on tällaisiin toimiin jouduttu ryhtymään. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa auttaa meitä miettimään tulevaisuutta. Tarvitaanko suuria muutoksia vai mennäänkö nyt periaatteessa oikein, oikeaan suuntaan? Kehitysyhteistyöväline vielä toimii sillä lailla, että on ikään kuin avunantaja ja avunsaaja ja tähän halutaan tehdä muutos kestävän kehityksen tavoitteiden avulla. Mitä tämä konkreettisesti sitten tarkoittaisi? täällä käytetään tällaista jargonia näissä kokouksissa, mutta miten jollekin tuolla kadulla voisi kertoa, että mitä puuttuu ja mitä pitäisi tehdä? Voisiko ihan näin maalikon sanoin tämä asia selittää, että todellakin ymmärretään, mistä on kyse? Pyydämmekö nyt komissiota puhumaan ennen kuin asiantuntijat palaavat asiaan. Ehkä kannattaisi kuulla teiltä, mitä tällä armeilla tehdään, ja sitten asiantuntijat voivat miettiä tätä asiaa ja palata siihen. Well, thank you, thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Midterm review of the external finance instruments. Tämä on yksi askel tässä väliarvioinnissa, nämä rah- rahoitusvälineiden arvioinnissa. Mehän valitsimme tämän ulkoisen riippumattoman arvioinnin ja sitä nyt tutkimme tässä arvioinnit on saatu vaan loppuun ja julkaistu ja siellä on paljon hyvää tietoa ja ajattelemisen aihetta. Kuten täällä mainittiinkin, niin yksi haasteista näissä arvioinnissa koski sitä, että kun ajatellaan DCI tai EDF, nämä olivat keskipitkän ja pitkän aikavälin välineitä, joten nyt on vielä vähän varhaista arvioida ollenkaan, miten nämä välineet ovat toimineet mutta meillä on kuitenkin tämä poliittinen sykli ja, ja näin olen, olemme näitä arvioineet ja saaneet selvyyttä näkemyksistä perustuen näyttöön. Aina ei ollut tietoja tai näyttöä, jota voidaan käyttää, jota nyt on varmasti tehty parhaan, ne ovat tehneet parhaansa, että on saatu tietoa käyttöön arvioinnin tekemiseksi. Haluaisin tässä prosessissa korostaa tätä valintaa, jonka komissio teki, niin että EDF otettiin erilleen näistä muista rahoitusvälineistä. Yhteisissä täytäntöpanoasetuksissa todetaan, että meidän on laadittava väliarviointi useita välineitä varten, budjettia varten eli DC ja muut, ja EDFn sovelletaan toista oikeuspuitetta, siinä on toisenlainen prosessi, EDFn oikeudellinen teksti edellyttää erilaista toimintaa. Me todella halusimme saada aikaan mahdollisimman paljon synergiaa tästä harjoituksesta. Ja tämä on EDFn arvioinnin kanssa samalla linjoilla. yritämme nyt saada selvää, mitä näissä eri välineissä tapahtuu, vaikka Täällä on hyvin erilaiset todella oikeudelliset luonteet näillä välineillä. Yksi asia, josta halusin täällä puhua, koskee sitä, mikä pian julkistetaankin tulevina viikkoina, nimittäin tämä niin sanottu johdonmukaisuusraportti, joka perustuu näille eri arvioinneille ja siinä vedetään yhteen eri arvioinnin löydökset. Tämä on hyvää lukumateriaalia Paljon lukemista siinä on, mutta pyydän teitä tarkastelemaan tilannetta ja tarkastelemaan tätä johdonmukaisuuskertomusta. Siinä tarkastellaan tyyppisiä välineitä ja minkälaista synergiaa sieltä löytyy ja minkälaisia ongelmia niihin liittyy. Eri välineitä käytetään eri toimissa eri maissa ja alueilla. Haluaisin vielä korostaa kolmen kuukauden julkista kuulemista paremman säätelyn lähestymistavan mukaisesti saimme vastauksen noin 60 sidosryhmältä. Ei se ole ehkä valtava määrä, mutta kuitenkin erityyppisiä kommentteja, että saimme. Ja meillä oli myös eri kokouksia maaliskuun lopulla. Meillä oli tekninen työryhmä ja siellä oli parlamentista ja jäsenvaltioista kollegoita mukana. Aloitimme vuoropuhelun ja kuulemisen. Silloin se on hyvin, hyvin, hyvin tärkeää, että voidaan komission puolella saada materiaalia pohdintaa varten. Seuraavassa vaiheessa eh, komission yksiköt ja ulkosuhdehallinto laativat tällaisen henkilöstötyöasiakirjan arviointien pohjalta ja komission yksiköiden on sitten otettava kantaa eh, tulosten pohjalta työasiakirjojen on tarkoitus eh, tukea kertomusta joulukuussa. Eli nämä ovat nyt tulossa seuraavana eteen, kun tätä väliarviointia valmistelemme. December is when we're going to hear from the Commission whether or not Selvä. Loppuvuodesta sitten kuulemme komissiolta, että tehdään tämä väliarvioinnin yhteydessä tai sen perusteella jotakin muutoksia. Näinkin on käynyt. Nyt tänne sitten asiantuntijoille puheenvuoron. Hauskun ensimmäisenä erityisrahastoon liittyen. Meillä on ollut jo paljon keskustelua tästä aiheesta ja komission näkemyksen ja konsortion näkemyksen ero oli keskeisesti se, että me katsoimme näitä erityisrahastoja oikeudellisten puitteiden näkökulmasta – ja kumppanuus hallituksille ei ollut mitään muodollista asemaa näissä oikeudellisissa rakenteissa varattu, jotta ne pääsisivät päätöksentekoon osallistumaan. Eli silloin kun kyse on erityisrahastosta, niin nämä kumppanuusmaat eivät ole enää juridisesti mukana, eli kyse ei siinä mielessä ole kumppanuudesta. Komissio kritisoi tätä näkemystä siitä syystä, että vaikkakaan ei oikeudellisesti ole pakollista, niin käytännössä kumppaneita kuitenkin kutsutaan mukaan tähän päätöksentekoon. Ja meidän, meidän näkemyksemme oli siis se, että ne eivät virallisesti ole osa tätä konsortiota ja komissio oli eri mieltä. Tämä oli tämä erimielisyys meidän välillämme. Kyseessä oli tässä meillä kuitenkin nyt EKRn arviointi eikä erityisrahastojen arviointi, mutta me suosittelimmekin omassa kertomuksessamme, että erityisrahastoja pitäisi arvioida erikseen, jotta niihin liittyviä kysymyksiä voitaisiin myös tämän oikeudellisen perustan pohjalta arvioida. Me kiinnitimme huomiota esimerkiksi vaikuttavuuteen, kestävyyteen, kumppanuuksiin ja toiminnan rakenteisiin ja siihen, että, että miten hyvin toiminta vastasi alkuperäisiä ajatuksia. Mutta pitää muistaa, että viime kesänä aloitimme tämän väliarvioinnin ja, ja komissiokin julkaisi alkuvuodesta tietoja netissä erityisrahastoista ja näissä molemmissa tapauksissa sen tietojen keräämisen ja tietojen julkistamisen välillä on sitten ollut aika pitkä väli. Sitten nämä keski, keskimääräisen tulotason maat ja niihin liittyvät suositukset, niin niistä oikeastaan voi haistaa sen, että mikä meidän mielestämme on tärkeää. Jos e sitä halutaan tehdä EUn ja AKTn välinen kumppanuusvälinen, niin on tehtävä töitä kumppanuuden virkistämisen kanssa ja päivittämisen kanssa siten, että se vastaa nykymaailman menoa. Ja ennen kaikkea osallistumisesta on tehtävä demokraattisempaa kuin se nyt on. Ei siis pelkästään käydä vuoropuhelua kumppanihallitusten kanssa, vaan vuoropuhelun pitää olla demokraattisesti osallistavampaa ja sellaista, että yhteiskuntien eri tahot pääsevät sanomaan sanassa siitä, mitä pitäisi tehdä näillä varoilla. Mä suosittelen tutustumista näihin suosituksiin raportissa. Ei minullakaan mitään helppoja ratkaisuja ole siihen, mitä, mitä pitäisi tehdä ja miten parantaa, mutta toivottavasti asiaa voidaan käsitellä jatkossa lisää. Look at the trust fund. Kiitoksia. Täällä DCI-säkin pitää katsoa tätä erityisrahastoasiaa, koska DCIstä ja kaikista muistakin välineistä lähes eh, osallistuttiin näihin erityisrahastoihin, paitsi näistä hyvin erityisrahastovälineistä. Kaikista arvioinneista ja myös raportista kävi ilmi tämä joustavuuskysymys, joka on hyvin tärkeä. Euroopalla, Euroopan piti poliittisesti vastata erityyppisiin prioriteetteihin ja piti saada varoja liikkeelle. Tämä onkin hyvin tärkeä asia. Meillähän on tämän kehitysyhteistyön huoli ja kumppanimaiden intressit, mutta sitten toisaalta pitää tunnustaa se, että on muitakin etuja, jotka on huomioitava nämä äh, keskinäiset edut, äh, STG-agenda, eikä enää lahjoittaja saaja agenda. Ja sitten on Euroopan sisäiset intressit myös. Tämä näkyy DCissä. Siellä on ikään kuin sekoitus kaikista näistä, kun puhutaan maataloudesta, ma- ma- maahanmuutosta, turvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta. Kuinka voidaan nämä e, eri tahojen intressit yhdistää? kes, keskinäiset intressit, joka on erityyppistä yhteistyötä, ja sitten Euroopan sisäinen ne intressit, sisäiset intressit myös, ja erityisrahastoa pidettiin tässä parempana, mutta mitä, mitä sitten seuraavana tehdään arvioinnissa, otettiinkin esille nämä asiat, kuinka voitaisiin löytää paras tasapaino näiden eri intressien välillä. Tämä on merkittävä haaste DCin tulevaisuuttakin ajatellen. Sitten herran Guerreiron kysymykseen. Tämä olikin aika vaikea kysymys DClle, kuten tiedätte, tämän muutoksen agenda otti käyttöön erittäyty, eri, eriyttämisperiaatteen ja siitä keskusteltiin täältä hyvin pitkällisesti. Ja nähtiin, että tietyssä vaiheessa apu ei enää ole ratkaisu eikä oikea väline näiden maiden auttamiseksi. Sitten valittiin indikaattoreita, niistä voidaan toki vieläkin keskustella. DCn kertomuksessa sanotaan, että saattaa olla, että muutos oli ehkä liian jyrkkä. Eriyttäminen oli sinänsä hyvä, että se vapautti har- äh, niukkoja resursseja niin, että ne voivat käyttää siellä, missä todella on köyhyystarpeita ja missä paikallisia varoja välttämättä ole käytettävissä, niin kuin köyhissä maissa tilanne on. dc raportissa sanottiin, että e- eriyttäminen oli hyvä valinta, mutta ehkä aliarvioimme sitä, kuinka moninainen tämä tilanne voi olla, kuinka erilaisia tilanteita saattaa tulla – ja sitten on näitä, näitä, todella, näitä porrashetkiä, kun maan pääsee eteenpäin, niin ehkä niitä pitäisi uudella määritellä. Ehkä olisi vanhan tyyppistä yhteistyötä otettava käyttöön jäljellä ja toisen tyyppistä varojen ottaa. India, Intia, Pakistan, Brasilia, mikäli ne eivät voi rahoittaa koulutus- ja terveyssektoriaan kunnolla, niin eihän se tarko- tarkoita, että ei ole tarpeeksi apua, vaan että ei ole tarpeeksi ko- verotusta ja muuta kotimaista tulonkeräystä. DCI-raportissa todetaan, että olisi eh, autettava tässä kotimaisten tulojen keräämisessä, jolla pitää kompensoida ulkoisen tuen vähentämistä. Siinä voitaisiin tehdä enemmän työtä, mutta tämähän on toki näiden maiden vastuulla. Ei tässä ole mitään helppoa ulospääsyä. DCI-kertomuksessa sanotaan, että olisi ehkä määritellä uudelleen näitä lähestymistampoja, ei niinkään köyhden vähentämisessä muiden SDGn osalta, kuten epätasa-arvo. Ja muutenkin pitää myöskään unohtaa sitä, että kun mm, maantieteellisillä ohjelmilla lopetetaan apu, niin on muita välineitä vielä käytettävissä. Esimerkiksi eh, nämä, nämä CSOLA-välineet ovat edelleen käytettävissä näille maille, ja niitä käytettiinkin arvioinnin mukaan myös tämä GPGC, eli tämä globaalit julkishyödykkeet ja haasteet, ohjelma on myös käytettävissä. Ja toinen väline, josta muuta monet eivät tiedäkään, joka on hyvin tyypillinen esimerkki eurooppalaisesta intristä koskee tätä kumppanuusvälinettä. Myös sitä voitaisiin näissä maissa käyttää. Mutta uskon, että arvioinnissa todettiin, että nämä vaihtoehdot eivät täysin mm, kata sitä aukkoa, mitä ne samassa voitaisiin tehdä ilman, että mennään tällaiseen lähestymistapaan, jossa apua annetaan maille, joilla on kyllä riittävästi kotimaisiakin resursseja, jos niiden hallintojärjestelmät vain toimisivat. Joten aika kinkkinen juttu tämä on, eiköhän siihen palata vielä tulevaisuudessakin, ja DCIin kautta pyritään, pyritään näissä, tällaisessa tilanteessa sitten navigoimaan. Varmastikin jota, on varmistettava, että mitään ei jää puuttumaan sitten vielä lopuksi puheenjohtajan kysymykseen. Kaksi kaiken tärkeintä asiaa Desein raportista koskien tulevaisuuden haasteita, koskien sitä, mitä ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehdään, mitä tehdään tasa-arvokysymysten kanssa. Yksi päätelmistä koska sitä, että on myös EDFssä on paljon vaikeampaa valtavirtaista näitä seikkoja, että käytettäisiin suuria rahoja maantieteellisiä ohjelmia näiden asioiden puitteissa. Näihin vastaus on ei ihan suoraan. Monissa AKT-maissa ja muissa maissa nämä kansalaisjärjestöt ovat hankelammassa tilanneessa, joten voidaan vähemmän, aina vaan vähemmän käyttää näitä merkittäviä välineitä, joilla saataisiin vipua aikaan. Vipu on pienenemässä eri syistä ja näin ollen sitten on taas käytettävä tätä Euroopan demokratiaa ja ihmisoikeusvälinettä, mutta se on hyvin pieni. mitä tässä siis tehdään? Tämä on suuri haaste tulevaisuutta ajatellen. Sitten vielä toinen asia. Hyvä puheenjohtaja koskee juuri sitä, kuinka Euroopan unioni uudistaisi omia välineitään niin SDG-agendan osalta. Se ei ole mikään lahjoittaja saaja suhde enää, vaan siinä on erityyppinen ehdo, joka perustuu molemminpuoliseen intressiin ja neuvotteluun ja yhteisrahoitukseen ja moniin muihin asioihin, jotka eivät sovi tähän perinteiseen pitkäaikaisiin äh, yhteistyöhön. Se on ihan ok joihinkin tarkoituksiin, mutta sitten on muita tarkoituksia. Kuinka voidaan Siis tämä siirtymä siirtää välineisiin, kapasiteettiin ja toimintapolitiikkaan, se on se suuri haaste. Aika kiinnostavia yrityksiä tässä on tehty, kuten sanoin, tämä globaalit julkishyödykkeet ja haasteet ohjelma aika suhteellisen pieni ohjelma alkaa tekemään kaikenlaisia uusia asioita, eikä, ne, eikä nyt tarvitse aloittaa ollenkaan puhtaalta pöydältä, eikä tarvitse tuomme ainoastaan keskitysotettelua maiden, vaan on keskitettävä myös yhteistyöhön ja huomattava, että me emme enää ole suuri lahjoittaja, vaan olemme osa globaalia agendaa, erilaista täytäntöpanoa eri puolella ja tällainen siirtymä on nyt käynnissä, käynnissä. Se ei ole vielä valmis. Tämä on varmasti suurin haaste kaikissa välineissä, myös EDFssä. Yhä useammat maat sanovat, että hetkinen, hetkinen Eurooppa, tämä on meidän politiikkaamme tällaista välineiden uudistamista ja lähestymistapojen uudistamista uuteen agendan, SDG-agendaan ja globaalistrategiaan ja moniin muihinkin agendoihin pitää, pitää saada aikaan. Ehkä komissiolta olisi jossain vaiheessa mielenkiintoista saada tästä globaalista ulottuvuudesta jonkinlaista raporttia of the new forms of cooperation. Jonkinlainen laboratorio, jossa voidaan uusia yhteistyön muotoja, GP, ähm, GCtäkin kokeillaan muuta, mutta sitähän pitää päästä myös kansalliselle tasolle. Näissä välineissä on jo paljon sellaista, jolla ennakoidaan tulevaa yhteistyötä. Yeah, and on the issue of, um... Ja sitten se, että keskusteltaisiin myös muiden kumppanien kuin hallitusten kanssa ja se on hyvin monimutkaista ja se on monimutkaista jo EU-ssa. Minä olen ikäni tehnyt töitä alueellisella tasolla ja pyrkinyt siihen, että ihmiset saisivat päättää edes jotakin siitä, että mitä EU-tasolta tuleville rahoille tehdään alue- tai paikallistasolla. Ja joka välissä tuntuu olevan kaikenlaisia portinvartioita ja jopa EU-ssa on ongelmia ja uusi rakennerahastosysteemi ainakin minun maassani on johtanut siihen, että on tapahtunut tällaista uudelleen keskittämistä. Ja, ja hallitukset aina sanovat, että se on meidän rahaa, me annetaan se Brysselin ja sitten sitä saadaan sieltä takaisin. Ja tämä on kansallista omaisuutta, tämä, tämä rahoitus. Tällaisia yhteistyön esteitä esiintyy omassa maassani jo, ja sitten Espanjassa on tuo alueellinen itsehallinto lisäksi ja näin poispäin. Ja sitten on vielä ne kysymykset, että miten toimitaan niiden maiden kanssa, joissa ihmisoikeudet ovat vaikeita, mutta sitten taas inhimillisen kehityksen mittareilla niissä tapahtuu parempaa kehitystä kuin jossain muualla. Aina tulee näitä vaikeita kysymyksiä eteen eikä ole valmiita vastauksia mihinkään näistä kysymyksistä. Kiitos puhujille ja kiitos komissiolle tämän päivästä keskustelusta. Odotamme komission vastauksia aiheeseen myöhemmässä vaiheessa. Ja katsotaan, mitä tässä sitten seuraavaksi tapahtuu. Kiitos. Okay, colleagues, we're going to move on because we have other points. Other... No niin, kollegat, meillä on vielä muutama asia esityslistalla. Seuraavana kohta 10. Onnettomuusriskien vähentämisen maailmanlaajuinen foorumi, joka pidettiin Meksikon Cancunissa tämän vuoden toukokuussa. Enrique Guerrero Saloma oli siellä edustajanamme ja komission jäsen samoin. Ja hän voi nyt kertoa, että mitä siellä opittiin ja mitä tulee jatkossa tapahtumaan. Kiitos. Olen täysin tietoinen siitä, että kello 17.10 kommi täällä valiokunta varmasti odottaa todella innostuneena minun kertomustani tästä globaalista platformista, joka pidettiin Cancunissa toukokuun lopulla – komission jäsen Estelianidis esitti minulle kutsun vähän sitä ennen tulla mukaan EUn delegaation tähän kokoukseen, jonka YK järjesti. Kehitysvaliokunnan koordinaattorit päättivät lähettää yksi yhden hengen delegaation. Tämä ei ollut kovin, tämä kovinkaan yleinen toimintatapa. Itse asiassa meitä ei ollut vain yksi, koska Manuel Manrique on myös henkilö, eli meitä meni kaksi henkilöä, Manuel Manrique ja minä itse olimme tässä delegaatiossa ja kokoonnuimme Kankunissa muutaman päivän ajan, vaikka täältä kertomuksesta näkyy joitain valokuvia, joissa näyttää siltä, että olemme lyhytheässä paidoissa ja tämä pidettiin siis kankkunissa tämä tapaaminen, mutta tämä ei kuitenkaan ollut mikään eh, vapaa-ajan vietto asia, koska sieltä kokoontumispaikasta ei päässyt ulos millään tavalla, eikä voitu edes mennä rannalle, koska siellä oli suuri leväongelma ja kaiken tämän takia me joudumme todella tekemään intensiivistä työtä koko kokouksen ajan. Ja sitten jos mennään siihen sisältöön, kokouksen sisältöön, sen kaikkein oleellisinta, tämä oli tämän kansainvälisen foorumin ensimmäinen kokous Sendain kokouksen jälkeen. Se pidettiin kaksi vuotta sitten ja siellä laadittiin puitteisto jonka nimi oli Sendain puitteisto koskien katastrofi riskien vähentämistä 2020-2030. Tämä Sendain tapaaminen, minne parlamentista myös meni delegaatio, jossa minä olin mukana yhdessä edustajien Zeller ja Nikoletan ja muiden kanssa. No tilanne sen pohjalta vähän muutti lähestymistapaa luonnon katastrofiin varautumiseen liittyen sen sijaan, että olisi mietitty sitä, mitä tehdä katastrofitilanteessa, mietittiin sitä, miten voidaan ennaltaehkäistä niitä ja miten voidaan toimia. Sellaisessa tapauksessa niitä sitten kuitenkin tulee. Kankunissa ensimmäistä kertaa siis tehtiin tällainen päivitystapaaminen ja mietittiin sitä, mikä oli toiminut ja mikä taas ei. Me olimme alusta alkaen mukana tässä EU-delegaatiossa, jota johti komission jäsen Stilja Niilis, ja me osallistuimme näihin kokouksiin muiden delegaatioiden kanssa. Siellä oli myös eri kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita mukana. Minä itse olin sellaisissa kokouksissa, jotka koskivat parlamentaarista ulottuvuutta. Ensinnäkin parlamenttiedustajien kokoukseen, jonka Meksikon senaatti järjesti. Siellä oli maailmanlaajuisen parlamenttien välisen unionin puheenjohtajan mukana ja siellä käsiteltiin kaikkea sitä, mitä kansalliset parlamentit voivat tehdä, kun kriiseihin pyritään varautumaan ja niihin vastaamaan. Olin myös AKT-foorumissa paikalla Ja siellä korostettiin sitä, että alueellisten järjestöjen pitäisi määrittää toimintaa, malleja, suunta, viivoja, ohjeistoja, jotka sitten otettaisiin käyttöön kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla – koska varautuminen paikallisella tasolla on kaikkein tärkeää, kun kriiseihin pyritään vastaamaan. Tämän lisäksi osallistuin koko unionin delegaation kanssa kokouksiin, missä mietittiin unionin kantaa täysistunnossa, jonka siis herra Stilianidis esitti. Ja toinen tärkeä seikka oli se, että tapasimme kansalaisjärjestöjä ja yleensä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Siellä oli Johannes Lukner paikalla, hän on myös täällä paikalla ja haluan kiittää häntä yhteistyöstä, mitä tehtiin tuolla Kankkunin kokouksessa. Me kävimme keskustelua näiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Ne olivat erityisen kiinnostuneita varhaisvaroitusmekanismeista niin, että kriisiin voitaisiin näin vastata tai kriisitilanteessa toimia. Tämä oli EUn näkökulma. Sanoimme, että tällaisia mekanismeja on olemassa, eikä mitään ihmisten tarvitse keksiä, mutta meidän pitää olla tietoisia siitä, että ne pitää ottaa käyttöön. Ja on lisättävä niiden tietoisuutta, joiden vastuulla niiden käyttöönotto on, mutta ne ovat kuitenkin olemassa ja identifioituja. Tärkeää oli, että mukana oli myös yksityinen sektori, sillä kun katastrofien ennaltaehkäistä puhutaan, niin vakuutusasiat ovat tärkeitä yhtiöt ovat joskus julkisia ja joskus yksityisiä, mutta ne joka tapauksessa antavat apua sellaisilla aloilla, joita tulee vastaan, olipa kyse tulvista tai kuivuudesta. Ja nämä ovat sellaisia aloja, joilla voidaan tehdä julkisen ja yksityisen sektorin välillä yhteistyötä huippukokouksesta ei saatu mitään loppupäätelmäasiakirjaa, mutta kuitenkin siellä valmisteltiin kaksi asiakirjaa, jotka liittyvät korkean tason tiedonantoon. Eli kyseessä on infrastruktuurin ja asumisen selviytymis- kyvyn vahvistaminen ja saatiin myös tietynlainen yhteenveto ja katsaus tähän globaalin foorumiin. Siellä oli mukana yli 7000 ihmistä ja noin 300 järjestöä. Ja loppupäätelmänä voisin sanoa, että kaksi vuotta sitten pidetyn Sendain kokouksen jälkeen osallistuminen tänne on nyt vahvistanut TV-valiokunnan asemaa yhdessä EUn kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, komission kanssa on edistytty työohjelmassa, niin kuin on voitu havaita Viron ministerin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Eli esitettiin pyyntö, että seuraavalla vuosineljäksellä se esitettäisiin komission toimesta, mutta minä olen myös korostanut sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi panna täytäntöön kaikki se, mikä on hyväksytty kansainvälisissä konferensseissa ja mihin jäsenvaltiot ovat jo sitoutuneet. Ja tarkoituksena on vahvistaa meidän asemaamme yhteistyössä kaikkialla maailmassa, mutta tämä koskee myös kriiseihin varautumista – kaikki tutkimuksethan osoittavat, että jos kriiseihin varautaan ennakolta, niin tämä tuo valtavan määrän taloudellisia säästöjä, mutta tällä tavalla erityisesti säästetään ihmishenkiä ja niitähän ei saada takaisin, jos ne menetetään ja meidän on niiden eteen jatkossakin ponnisteltava. Kiitos. Kiitos paljon. Onko kollegoilla kysymyksiä Enriquelle? komission edustaja ainakin voisi sanoa jotakin halutessaan. Ehkä voit kertoa tulevista asioista. Kyllä ihan lyhyesti kolme pointtia. Tämä Cancunin foorumi oli ensimmäinen tilaisuus saada tuota Sendan puitteiston täytäntöönpanoa alulle – EUn valtuuskunta osallistui noin 30 tapaamiseen ja siellä oli työryhmiä ja korkean tason kokouksia pari vuorokauteen ahdettuna valtava määrä, joten ei todellakaan ehditty rannalla loikoilemaan. YKlta ja muilta sidosryhmiltä tuli vahvoja suosituksia varsinkin työmme käytännön järjestelyihin liittyen lainsäädännössäkin pitäisi keskittyä siihen, että olisi valmiina rakenteet toimimiseksi onnettomuustilanteissa ja ennaltaehkäilyssä ja sitten pitäisi olla varoja, joita voidaan mobilisoida tarvittaessa. Ja, esimer- ja sitten kuulimme esimerkkejä siitä, miten Katastrofiriskejä on torjuttu eri maissa esimerkiksi meidän tuottamamme tutkimustiedon pohjalta. Guatemalassa esimerkiksi on EU-ssa tehtyä työtä hyödynnetty tehokkaasti. Komissio antoi julkilausuman EUn puolesta ja edusti, komis- edusti EUta korkean tason ministeritapaamisessa ilmaistiin paljon kahdenvälistä kiinnostusta kahdenväliseen yhteistyöhön, varsinkin latinalaisesta Amerikasta ja Mercosur-maista, ja haluttiin sitten mahdollisuuksia kopioida meidän toimintamalliamme siellä sisämarkkinoiden puutteessa. Se on kuitenkin vähän vaikeaa Ecuadorissa, Perussa, Haitissa ja muissa maissa on kuitenkin hyvin paljon kiinnostusta EUta ja sen tekemää työtä kohtaan. Ja EU on hyvässä huudossa ja tuolla alueella halutaan matkia sitä, mitä me teemme, koska siitä on saatavissa konkreettista lisäarvoa. Lopuksi sanoisin, että yksi hienoimmista asioista minulle ja uskoisin, että myös komission jäsenelle olisi, oli se, että kun ensimmäinen tapaaminen pidettiin jäsenvaltioiden kanssa, niin siitä alkaen EU piti kiinni yhdestä yhteisestä linjasta ja asialistasta ja minulla oli ilo Enriken ja komission jäsenen kanssa tehdä yhteistyötä ja kaikki vetivät yhtä köyttä ja EU oli täysin yhtenäinen – omassa esiintymisessään niin parlamentin, jäsenvaltioiden kuin komissionkin kesken. Kiitos tästäkin raportista ja nyt jäämme sitten odottelemaan tämän työn hedelmiä ja toivomme, että onnettomuusriskejä voidaan koordinoidusti vähentää. Sitten siirrymme esityslistalla kohtaan 11, joka onkin tämän päivän viimeinen aihe ja viimeinen aihe ennen kesätaukoa, mutta se on hyvin tärkeä asia ja on hienoa, että kollegatkin sen ymmärtävät ja täällä on aika monta paikalla. Kohta 11 siis on EUn Afrikka-strategia, kehityksen edistäminen. Meillä on oma mietintö siitä, jonka on laatinut esittelijä Moris Ponga, ensimmäinen varapuheenjohtajamme. Ja tällä osaltaan valmistelemme Abidjanissa 29-30. marraskuuta pidettävää huippukokousta. Investoinnit nuorisoon ovat tuon, tuon huippukokouksen pääteemana. Ja tässä on taustalla komission tiedonanto EUn ja Afrikan kumppanuudesta kaksi avaintavoitetta. Ensinnäkin valtioihin ja yhteiskuntiin liittyvä tavoite ja sitten nuorisoon liittyvät tavoitteet. Eilen katselin TVtä illalla ja näin kuvia nuorista, jotka pyrkivät Afrikasta tänne puolelle. Ja siellä oli paljon nuoria miehiä ja varmasti monet perheet ovat elinikäiset säästönsä nyt investoineet näihin nuoriin ja siihen, että he saisivat mahdollisuuden parempaan elämään Euroopassa, koska koton, kotipuolessa toivoa ei ole niin tämä osoittaa sen, että meidän on pystyttävä luomaan toivoa ihmisille siitä, että, että siellä kotonakin on jotakin mahdollisuuksia elämiseen nuorisolle. Ja perheet todellakin uhraavat kaikki säästönsä tällä hetkellä heidän matkaansa. Mutta nyt annan puheenvuoron sitten Morisille, ole hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin lyhyesti esitellä teille mietintöluonnokseni koskien Euroopan unionin Afrikan strategiaa kehityksen vauhdittamisesta. Kuten tiedätte, mietinnössä vastataan komission ja korkean edustajan yhteisen tiedonantoon 4. toukokuuta ja siinä on ilmastoprioriteetit ennen seuraavaa EU-Afrikka-huippukokousta, joka pidetään Abidjanissa Norsulun rannikolla 29.30. marraskuuta 2017 tässä yhteistiedonannossa on tärkeitä tietoja. Olen yhtä mieltä siinä esitetystä ajatuksesta sekä siitä, että olisi tarpeen parantaa kumppanuuttamme Afrikan kanssa. Se on maanosa, jonka kanssa meillä on tiiviit etuoikeutetut suhteet taloudellisesti kaupan ja kehityksen, humanitaarisen avun ja turvallisuuden aloilla. On siis hyvin tärkeää, että vahvistamme suhteitamme Afrikan kanssa ja otamme huomioon kehityskulut ja haasteet, joita meillä on. Mietintöluonnos on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa korostan sitä, että olisi vahvistettava poliittista vuoropuhelua EUn ja Afrikan välillä. Ja näin voitaisiin uudistaa kumppanuutta. Me tarvitsemme voittajien kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet voittavat. Se perustuu sitoumukselle ja aikaisemmille strategiallemme, ja se keskittyy näihin yhteisiin haasteisiin, joita maanosillamme on, erityisesti talouskasvu, työpaikkojen luominen, hyvä hallinto, turvallisuus, maahanmuutot, maahanmuutto ja myös ympäristökysymykset. Euroopan unionin ja Afrikan suhteita olisi tarkasteltava uudelleen ja vahvistettava niitä entisistä, mutta on myös tärkeää, ettei kyseenalaisteta AKT-EU-puitteita nykyisessä muodossaan. Niistä neuvotellaan jatkossa EUn ja AKT-ryhmän välillä merkittävä edistystä on tapahtunut kotonun sopimuksen asiasta ja e, nämä askeleet on säilytettävä. Tärkeä asia, jonka halusin tässä tuoda esille, koskee kaikkien toimijoiden rooleja tässä kumppanuussuhteessa Afrikan kanssa. Instituutioiden yhteistyön lisäksi on tärkeää vahvistaa kansalaisyhteiskunnan roolia, paikallisia viranomaisten ja yksityisen sektorin roolia niin, että voitaisiin lujittaa poliittista vuoropuhelua ja varmistaa, että se vastaa paremmin molempien maan osien odotuksiin. luonnoksen toisessa osassa käsitellään selvityskykyä ja nuorison roolia. Nämä ovat tärkeitä rooleja Euroopan unionin ja Afrikan huippukokouksessa marraskuussa. Minusta on tärkeää, että keskustellaan tästä selviytymiskyvyssä kaikilta näkökulmalta. Ensinnäkin poliittinen selviytymiskyky on tärkeää vahvistaa hallinto, äh, hallintotapaa ja, ja vahvistaa yhteis- ihmisoikeuskysymyksiä kollegoiden, afrikkalainen kollegoiden kanssa. Meidän pitää olla tässä hyvin tiukkoja ja vahvistettava, että meidän kehitysapumme on ehdollistettu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja hyvälle hallintotavalle. Edelleen turvallisuuteen liittyvä selviytymiskyky. Kuten olemme usean kertaan korostaneet, kehittymistä ei voi olla ilman turvallisuutta ja toisinpäin. On siis tärkeää vahvistaa yhteistyötämme afrikkalaisten maiden kanssa rauhan ja turvallisuuden aloilla ja ottaa mukaan paremmin afrikkalainen yhteisö näihin asioihin. Kolmanneksen ympäristöön liittyvä selviytymiskyky. Afrikka on erityisen herkkä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Meidän vastuunamme on muistuttaa näistä Pariisin sitoumuksista ja pidettävä niitä kiinni ja tuettava eri aloitteita, joilla, joilla luonnonvaroilla käyttävästä kaupasta tulisi avoimempaa. Tässä mielessä haluaisin tukea Euroopan unionin ja Afrikan yhteisen peruskirjan laatimista luonnonvarojen kestävästä hoidosta. Sitten neljäs taloudellinen selviytymiskyky. Mietinnössä halusin korostaa sitä erityisroolia, joka on yksityisellä sektorilla. Ja, ja EFD pitäisi tukea infrastruktuuri Afrikassa hankitaan paljon ja tarvitaan paljon, niin yksityisellä sektorilla pitää myös olla oma roolinsa. Käsittelin täällä myös vapaa kauppa alueiden perustamista ja mahdollisuuksia, joita siitä tulisi talouspuolella Afrikan maille. Lopuksi käsittelen yhteiskunnallista selviytymiskykyä. Minusta tuntui tärkeää käsitellä koulutusta, terveyttä ja kulttuuria. Kumppanuus on suhteessamme Afrikan kanssa nuorisoon. Kouluttamisen pitäisi olla prioriteetti nuorista nuorten on saatava mahdollisuuksia ilman niitä he eivät halua jäädä Afrikkaan. Sitten kolmas ja viimeinen osio mietinnössäni käsittelee liikkuvuutta ja muuttoliikkeitä. Olemme hyväksyneet useita mietintöjä näistä asioista. En nyt tässä mitenkään tyhjentävästi käsittele asioita, mutta haluan vain huomioida nämä asiat, joilla on merkittävä rooli suhteissamme Afrikkaan. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että meillä olisi johdonmukainen koordinoitu eh, lähestymistapa Afrikkaan liikkuvuuden ja muuttoliikkeiden osalta. Ja eh, että lähestymistapa olisi sellainen, että se edistäisi molempien maanosien kehittymistä. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että liikkuvuus ja muuttoliike ovat valittuja, eivätkä pakotettuja valintoimintoja. No, kuten tiedätte, merkkimäärä on rajoitettu, joten en voinut käsitellä kaikkia tarpeellisia asioita, mutta olen varma, että varjoesittelijät tulevat vielä täydentämään tätä mietintötekstejä. Kiitoksia. Um, Kiitos tästä esittelystä. Useampi kollega on pyytänyt puheenvuoroa Norbert Noiser ensimmäisenä. Uh, merci, cher Maurice. Ich uh, denke, dass... Mielestäni olet tehnyt hyvän luonnoksen ja sitä tänään käsittelemme sitten ja tätähän voidaan hyödyntää sitten Norsunluulan rannikon huippukokouksessa. Meille on tärkeää se, että köyhyyden torjuminen ja 2030-agendan täytäntöönpano otetaan vakavasti ja parlamentin ja neuvoston sekä komission konsensuksestahan nämä tavoitteet ovat syntyneet. Maahanmuutto ja turvallisuus on asetettava tähän kontekstiin tänä aamuna keskustelimme vastaavista aiheista ja senkin perusteella uskottava valvonta ja ihmisliikkeiden, ihmisten liikkeiden, liikkeestä perillä oleminen on tärkeää. Uusi eurooppalainen konsensus kehityspolitiikasta mainitaan tässä mietintöluonnoksessa ja minusta meidän pitäisi äh, hyödyntää tätä EUn ja Afrikan välistä puitteistoa tehokkaammin. Mietintöluonnoksessa mainitaan muuttoliike kyllä, ja sitä kuvataan tärkeäksi ja osin ristiriitaiseksi aiheeksi. Tämä pitää paikkansa. Meidän ryhmällemme on tärkeää, että nykyiset haasteet eivät vaaranna kehitystyön pitkäaikaisia visioita ja tavoitteita. Tässä kohtaa ehdottaisinkin vähän toisenlaista sanamuotoa kuin mietintöluonnoksessa. Panafrikkalainen parlamentti, joka on meidän parlamentaarinen kumppanimme Afrikan mantereella, sen roolia pitää vahvistaa ja yhteistyötä sen suuntaan. Talouskehitys afrikkalaisten elinodotusten, e, elinedellytysten parantamisessa on tärkeä näkökulma ja sen takia Afrikkaan suunnattavien rajojen, rahojen on tuettava pienviljelijöitä, pk-yrityksiä ja osuuskuntia ja tämän tyyppisiä toimijoita toiminnassaan. Maankäyttöoikeudet maanomistuskysymykset, veden saanti ja siemenviljan saanti ovat myöskin asioita, joihin tukea pitäisi suunnata. EU-varoja pitää investoida Afrikkaan ja pitää antaa EUn takuita näihin hankkeisiin, mutta samalla on noudatettava esimerkiksi ilon työstandardeja – Työpaikkoja ilman muuta tarvitaan. Koulutus, peruskoulutus ja ammattikoulutus kaikille on tärkeä väline EUn tavoitteiden saavuttamiseen. Ja on myös arvioitava sitä, miten näitä tavoitteita onnistutaan toteuttamaan ja yksittäiset valtiot pitää ottaa nykyistä paremmin mukaan näiden järjestelmien osarahoittamiseen. On otettava huomioon myös väestönkehityshaaste. Se voi olla valtava voimavara Afrikan kehitykselle, mutta se voi olla myös valtava taakka. Esimerkiksi Nigeriassa on nyt 170 miljoonaa asukasta ja ehkä alle yhden sukupolven päästä jopa kolme kertaa enemmän. Morisen kanssa olen aivan samaa mieltä siitä, mitä kotonuun jälkeisenä aikana tapahtuisi. Meidän on selvästi todettava, että kyseessä ei ole mikään korvaava, vaan täydentävä väline EUn ja Afrikan strategialle. Kiitos sitten Sargentini. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kollega Ponga. Abidjanin valmisteluista, jos mietimme nyt Abidjanin valmistelua, niin meidän on korostettava Afrikan unionia enemmän, jos haluamme päästä yli tämän tämänhetkisen keskustelun. Vihreäthän ovat sitä mieltä, että jatketaan tavanomaisen tapaan ja jatketaan kotonun järjestelmää. Näin ei pidä edetä, jos haluamme voimaannuttaa Afrikan unionin, niin koko mantereeseen on suhtauduttava vakavasti ja katsottava sitä kokonaisuutena, eikä niin kuin komissio on tehnyt niin, että jaetaan se sellaisiin maihin, jotka kiinnostavat meitä muuttoliikeseikkojen takia ja sitten niitä, jotka eivät kiinnosta. Valletan huippukokouksesta ei ole ollut apua meidän lähestymistavallemme, jossa pyrimme tarkastelemaan koko Afrikkaa kokonaisuutena. Tämä toi ikään kuin tumman pilven Afrikan ylle, se, että nuorisoaihe on valittu Abidjaniin on hyvä asia ja meidän on tehtävä selväksi, että tämä on tärkeää myös muista syistä kuin muuttoliike ja Eurooppa, sy, Eurooppa syistä. Jos haluamme puuttua köyhyyteen Afrikassa, niin sitten pitää puuttua siihen eikä sumentaa asioita puhumalla muuttoliikkeen taustasyistä. Eli me haluaisimme Moris tähän esittämääsi tekstiin ottaa korostetusti esille epätasa-arvon poistaminen, miten me todellakin rahoitamme köyhyyden kestävää poistamista ja tasa-arvoa. Juuri tänään meillä oli kaksi työryhmän kokousta. Yksi väliaikaisesti täällä koskien Eritreaa ja rahoitusta ja toinen alkoi puoli kahdelta ja siellä mietittiin EUn Nigerissä harjoittamia tai ylläpitämiä ohjelmia Afrika, Afrikan erityisraston kautta. Ja tämä osoittaa, että on tietty tie, jota pitää arvostelijoille ei pidä lähteä. Nigerissä torjutaan laitonta muuttoliikettä ja että ihmisiltä menee mahdollisuus elinkeinoon. Jos heidän elinkeinonsa on ihmissalakuljetus, niin on totta, että se ei ole kestävä elinkeinon muoto, mutta jos se viedään ihmisiltä eikä tarjota mitään muuta, niin tässä itse asiassa tuodaan lisää epävakautta ja epäturvallisuutta. Nigerissä kuolee nyt enemmän ihmisiä siksi, että heidät jätetään eh, autiomaahan ja suurempi osa nuorista on työttömiä ja mitä enemmän työttömiä nuoria on, niin sen enemmän turvattomuutta tuo, tulee. Ja usein turvattomuus lähtee siitä, että on valtavia nuorisoryhmiä, jotka eivät pysty selviämään hengissä taloudellisesti, eivätkä pysty perustamaan perhettä, koska siihen ei ole varaa. Eli meidän pitää nyt kritisoida tätä seikkaa ja tästä luonnoksesta puuttuu vielä jotain seikkoa. Tässä on paljon huomioitu, mutta meidän pitäisi lähteä liikkeelle yhteisestä eh, tiedonannosta koskien eh, Afrikka-EU-kumppanuuden uutta pontta. Kyllä tähän viitataan, mutta ei kuitenkaan paneuduta yksityiskohtaisesti. Haluaisimme mietinnössä ottaa esille myös talouskumppanuussopimusasian. Pitää arvioida, vievätkö ne meitä oikeaan suuntaan. Ja toinen asia, joka täältä löytyy, mutta jota voitaisiin vielä korostaa, on veronkierto. Tämän sanottavan suoraan. Täällä puhutaan 50 vuosittaista miljardista, jotka viedään Afrikasta vuosittain siksi, että veroja ei makseta. Tämä on todella haitallista maiden kehittymismahdollisuuksille. Meillä on ANA-valiokunta tässä talossa, jossa puhutaan verojen välttelystä ja kiertämistä. Meidän pitäisi ehkä tätä korostaa. Meidän pitää sinne Abidjanin viedä jotain. Ja tällä hetkellä me viemme vain sellaisia varoja, jotka on otettu kehitysvaroista muuttoliikevaroihin. Ja tuskinpa afrikkalaiset kollegat tästä erityisemmin ilahtuvat. Ja sitten lopulta puheenjohtaja liikkuvuusongelmat on selvää, että muuttoliike tulee olemaan esillä Abidjanissa, tämä on selvää, mutta pyytäisin, että puhuttaisiin myös laillisen muuttoliikkeen mahdollisuuksista opiskelijoille, työntekijöille, jotka voivat Euroopassa tehdä jotain järkevää, tuoda omat, oman osaamisensa tänne ja sitten edesauttaa oman maansa kehittymistä. Täällä ei puhuta kovinkaan paljon EU-Afrikka-kumppanuuden eh, ponnen lisäämisestä ja meidän pitäisi kyllä antaa tähän liittyvä vastaus komissiolle. Kiitos. Sitten Adam Dziękuję <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä ja kiittää teitä tästä aloitteesta. Haluaisin todella kiittää esittelijää ja kaikkia muita, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön parissa. Tämä mietintö käsitteekseni koskee yksi kaikkein, yhtä kaikkein tärkeimmistä asioista aikanamme ja yhteiskunnissamme. Tämän tyyppisessä keskustelussa usein kuullaan sanottavan, että tämä koskee nyt kaikkien köyhimpien auttamista, niin että rikkaat auttavat köyhiä. Ja sitten tähän liittyy aina tämä vertikaali rakenne, rikas pohjoinen auttaa köyhää etelää. Minun mielestäni tämä on paljon monisyisempi ja laajempi kysymys. Kyseessä on todella sivilisaatioita koskeva, koko maailmaa koskeva ongelma. Ja jos näin on, kyllä meidän pitäisi muistaa se, että tänä päivänä asiat etenevät nopeasti. Mitä tällä tarkoitan? Tarkoitan sillä tällaisia sivilisaatioon liittyviä prosesseja, jotka kehittyvät aivan silmiemme alla – Muutokset tapahtuvat joskus vuosissa, kun uusi, aikaisemmin kesti sukupolvia ennen kuin tällaiset muutokset tapahtuivat. Minua kiinnostaa suuresti esittelen tekemä työ, mutta mielestäni Euroopan unionin pitäisi aivan ensimmäiseksi toimia vahvemmin kansainvälisen koalition muodostamiseksi. Kutsuisin sitä, kutsuisin sitä tällaiseksi kan, pohjoisen koalitioksi, jolla tuettaisiin Afrikkaa maanosana. tarvittaisiin strategiaa, jossa selkeästi otettaisiin etapit mukaan ja tietyt määräajat vahvistettaisiin. Tähän mennessä toimintamme on ollut sitä, että aivan standardinomaisesti reagoidaan tilanteeseen ja viedään humanitaarista apua ja tukea, niin kuin täällä sanottiinkin niin aivan oikein aikaisemmin. Aina olemme antaneet antaneet tukea kaikkein rikkaimmille Afrikassa, koska korruptio ja tuhlauksen taso tuolla johtaa siihen, että ilman ehtoja lähetettyt varat eivät koskaan päädy niiden käsiin, joita oikeastaan haluaisimme auttaa. Tästä syystä apuun olisi aina otettava mukaan jäsenvaltioiden yhteis, yhteisrahoitus, tai siis näiden autettavien maiden yhteisrahoitus. Ja on myös vahvistettava täsmällisesti ja ajassa myös nämä tavoitteet, ja mikäli tavoitteita ei saavuteta, niin tuki on pidätettävä ja jopa perittävä takaisin. muista tapauksessa on vaaran se, että vain ruokimme pohjatonta kaivoa, emmekä saa rahoitettua niitä tärkeitä toimia, joita haluamme. Tämä olisi kuitenkin Afrikalle ja Euroopalle koko maailmalle tärkeää. Ei voi olla niin, että jatkamme 40, 50, 60 vuotta tavoitteiden rahoittamista ilman, että tavoitteisiin koskaan päästään. Elämme aikoja, jolloin, jos, joina asiat muuttuvat vuosissa eikä sukupolvien aikana tai vuosisadoissa. Tästä syystä niin, tässä mietinnössä tietenkin asetetaan tavoitteita ja ehdotetaan ajatuksia ja puitteita, mutta mielestäni Euroopan komission olisi nyt nämä puitteet täytettävä. Ei tämä ole mitään kritiikkiä mietintöä kohtaan, mutta mielestäni kannattaisi vahvistaa tiukemmat kriteerit. Milloin, millä ehdoin joku voi saada tukea, missä olosuhteissa varat on palautettava, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai ajoissa saavutettu. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten se silkkenä. Mikrofoni ei oikein kuulu. Grazie Linda. Kiitoksia Linda ja kiitos Moris Pongalle tästä mietinnöstä. Uusi kumppanuus kahden maanosan välillä, Euroopan unionin ja Afrikan välillä, on todella hyvin keskeinen hanke ja siinä pyritään kehittämään ja vahvistamaan laillisia väyliä maahanmuuttoa varten ja, ja hyödynnetään kaikkien toimijoiden panoksia. Kun tästä puhutaan olen huomannut, että tältä puuttuu yksi asia, jota korosti myös aikeisemmassa puheenvuorossa, nimittäin diasporan rooli. Erityisesti he, ihmiset, jotka ovat jo jättäneet oman ja ovat täällä Euroopassa ja he antavat valtavan panoksen alkuperämaiden taloudelle. Ajatelkaanpa vaikka eh, näitä rahalähetyksiä paljon, monissa Afrikan maissa saadaan paljon tukea näistä maahanmuuttajien rahalle Usein ne määrät ovat suurimpia kuin mitä koko maan osa saa mun apuna. Haluaisin todella, että asiakirjassa huomioidaan kaikki toimijat, myös nämä Afrikasta tulleet maahanmuuttajat ja heidän lähettämät rahalähetyksensä, koska ne vaikuttavat merkittävästi monien maiden talouskehitykseen. Näin voitaisiin. Niin tässä jo puhuttiinkin tästä kotonun jälkeisestä ajasta ja meidän olisi otettava se huomioon myös strategian sisällä ja olisi vahvistettava Euroopan unionin ja Afrikan unionin välistä suhdettaan win-win lähestymistavassa. Olen tässä kuunnellut esittelijä. Tämä on hyvin tärkeää, koska molempien osapuolten olisi jo saatava siitä itselleen etua tämän kumppanuuden ansiosta. Minun mielestäni meidän olisi pyrittävä välttämään se, että siirryttäisiin muille teille. On muistettava, että Euroopassa Euroopan unioni on kyllä läsnä, mutta siellä on paljon muitakin toimijoita – ja meidän olisi saatava takaisin se rooli, joka meillä on aina ollut, huomioiden se, että Euroopan unioni ei enää ole ainoa toimija Afrikassa ja meidän olisi eh, tähän logiikkaan nyt lähdettävä mukaan. Sitten on vahvistettava suhteita eri maiden kanssa poli- poliittisella ja taloudellisella tasolla. Mietinnöstäni luin tästä selviytymiskyvystä. Viimeisemmät matkat ja Afrikassa matkan aikana kuulin aina tämmöinen, että emme ole nähneet, miten vaikuttavat monille maille annetut varat. Joidenkin vuosien jälkeen monet maat ja henkilöt, jotka apua saavat, tulevat riippuvaisiksi kehitysavusta. Tästä pitäisi päästä eroon ja olisi vahvistettava välineitä, jotka vahvistavat aluetta ja selviytymiskykyä ja että menisi suoraan väestölle. Lopuksi vielä, mitä tulee tähän liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon. Libevaliokunnassa mm, se on, olisi hyvä panos tähänkin päätöslauselmaan. Olisi hyvä puhua myös sellaista asioista, joita en löytänyt tätä osiosta, joka käsitteli liikkuvuuden ja maahanmuuton strategiaa. Pyrin siis vahvistamaan tätä puolta ja tekemään. Eh, minähän laadin tästä myös sitten oman mietinnön. Kiitos, Cecil. Uh, I also would like to thank... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Pongaa tästä työstä. Tämä asia on todella tärkeä ja minusta tämä mietintö on hyvin kattava ja siinä kohdistetaan huomioon näihin yhteisiin haasteisiin, joista on puhuttu. Tarvitaan kohdettia politiikkaa, toimintatapaa EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä mietinnössä annetaan tuki viidelle eri puolelle, jotka liittyvät selviytymiskykyyn tässä. Ei lähdetä vain yhdestä alasta, vaan ajatellaan kansalaisjärjestöjä, julkista sektoria, yksityistä sektoria pitäisi kaikkien kesken tehdä päätöksiä siitä, miten voidaan ihmisten turvallisuutta parantaa mukaan lukien perussosiaalipalveluihin. Tämä on tärkeää. Thanks, Chair. Uh, I also wanted... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hyvästä työstä tämän hankalan aiheen parissa. Maahanmuutto on ja tulee olemaan tärkeä tekijä EUn ja Afrikan suhteissa ja tästä ilmiöstä käytävää narratiivia on muutettava. Meidän on muutettava sellainen maahanmuuttopolitiikka, joka on kestävän kehityksen tavoitteen kymmenen mukainen. Uudet rahoitusvälineet, kuten EIP ja erityisrahastot pitäisi myöskin sovittaa siihen tavoitteeseen, että kitketään köyhyyttä ja edistetään kestävän kehityksen tavoitteita, eikä suinkaan suljeta rajoja. Vapaa liikkuvuus on olennaista ja se on Euroopan ylpeyden aiheista yksi, eikä Afrikassa sitä saisi vaarantaa. Maahanmuuttoasioiden komitean kokous oli tässä aivan hiljaan ja Jotkin kollegat olivat järkyttyneitä siitä, mitä vaikutuksia meidän politiikallamme voi jollakin alueella olla, esimerkiksi Nigerissä, kuten Sargentinikin täällä mainitsi. Ja meillä on vaikutusvaltaa näiden alueiden kehitykseen, eikä meidän saa ajautua minkään turvallisuuspakkomielteiden valtaan. Täällä sanottiin yksi asia, joka on minulle tärkeä, nimittäin viimeisen 50 vuoden aikana Afrikasta on hävinnyt triljoona dollaria ja veronkierron seurauksena ja sen, se on kyllä suuri syy näiden ilmiöiden torjumiseen. Myös demokratian vajetta täytyy torjua asianmukaisella politiikalla ja koulutuksen tarjoamisella etenkin nuorille. Terveys mainitaan tässä mietintöluonnoksessa vain kerran ja mielestäni sitä voitaisiin puhua enemmänkin, nimittäin puhua myöskin köyhyyteen liittyvistä sairauksista, jotka estävät taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Myöskin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet olisi syytä mainita. Ja innovaatio- ja kehitys, tutkimus- ja kehitysasiat pitäisi ottaa huomioon. Tulen tekemään pari tarkistusta, jotka menevät tähän suuntaan ja toivon, että niistä on hyötyä työn kannalta. Kiitos vielä esittelijöille ja varjoesittelijöille. Kiitos. Haluan sanoa itsekin pari kommenttia ja sitten sen sitten lupasin, että luin, luen Louis Michelin lausunnon. Hän on Ja se on ranskaksi, joten minä nyt sitten lukisin se täällä. Olen samoilla linjoilla niiden puhujien kanssa, jotka puhuivat verotuksesta. Tabon Beki oli täällä valiokunnassamme jokunen vuosi sitten valiokunnassa ja hän pyysi meiltä, että tekisimme yhteistyötä Afrikan unionin kanssa ja toivoisin, että nyt tehdään e- EUn ja Afrikan unionin välillä todellakin tiiviimpää yhteistyötä ja komissiollekin tämä toive pitäisi suunnata. Ja, ja tätä verotuskysymystäkin voidaan sillä foorumilla käsitellä. Sitten nuorista täällä puhuttiin ja tarvitsemme erityisen maininnan siitä, että varsinkin nuoret naiset ansaitsevat tukea, sillä Afrikan elämänmuoto ei muutu, jos ei nuorten naisten elämä muutu ja jos ei heille anneta vaihtoehtoja ja tulevaisuuden näkymiä. Komissio järjesti erinomaisen konferenssin pari viikkoa sitten – sen aiheena oli naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen, mikä tietenkin on tärkeää, mutta koulutuksen tarjoaminen ja palveluiden tarjoaminen naisille on myös tärkeää. Ja näitä asioita tässä mietinnössä pitäisi korostaa. Nyt lukisin tämän Louis Michelin kirjeen. Hän on varjoesittelijä ALDE-ryhmästä. Sinusta on hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää Boris Pongaa hänen erinomaista mietinnöstään joka koskee EU-Afrikka-strategiaa. Minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää. Ehkä voisin sanoa, että seuraavassa huippukokouksessa Abidjanissa marraskuussa EUn ja Afrikan unionin liiton välillä. Siellä pitää huomioida strategiset näkökulmat pitkällä aikavälillä ja on varmistettava, että EU, Afrikan unionin kumppanuus ja kotonon jälkeinen prosessi on saman, samalla mielessä ja on lähdettävä liikkeelle Afrikan prioriteeteissa Abidjanin päätöksestä. Meidän pitää miettiä, mitä prioriteetteja tuolla esitämme, että tämän pitää olla mukana kotonun jälkeisessä kumppanuudessa. Minusta pitäisi korostaa Afrikan taloudellista kehitystä. Siitä pitää tehdä totta ja varmistettava, että luotu rikkaus jaetaan oikeudenmukaisesti Afrikasta ei saa tulla uusi siirtomaa ja tarvitaan tasapainottua vuoropuhelua niin, että voidaan huomioida aikamme suuret haasteet niin, että voimme puhua yhdellä äänellä kansainvälisellä foorumilla. Haluaisin muistuttaa, että AKT-maat ovat 45 prosenttia YK-maista. Tässä siis tämä Louis Michelin kannanotto Alden varjoesittelijän roolissa, ja sehän menee samaan suuntaan kuin monet täällä lausutut asiat, ja kansainvälisillä foorumeilla tätä keskustelua pitää jatkaa. Ja sitten komissiosta Domenico saa ensimmäisen puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you, Linda, for the, for the floor. Kiitoksia. Kiitoksia, Linda. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Se on oikein hyvin ajoitettu ja asianmukainen. On hyvin tärkeää, että kun valmistellaan tätä marraskuun lopun huippukokousta, monet puheenvuorot korostivatkin juuri tätä asiaa geopoliittinen merkitys on Afrikalla toki suuri. Ja meidän on muistettava se, että Afrikka ja Eurooppa ovat ed- Eurooppa on tärkein Afrikan kumppani Me investointien kannalta, kaupan kannalta ja kehityksen, kehitysavun kannalta Afrikan tai Euroopan tärkein kumppani Afrikalle. Abidjanin huippukokous onkin tärkeä tapahtuma silloin on muistettava tämän kumppanuuden korostaminen ja ja on saatava rakennettua uutta pohjaa kumppanuudelle. Uusia toimijoita toki on tullut mukaan, se on totta, mutta uskon, että Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa on kyllä halua pitää kiinni tästä e- ensisijaisesta kumppanuudesta. Tämä on nyt todella oikea aikaan lyödä, luoda poliittisempaa ja paremmin suuntautunutta kumppanuutta, vaikka se edellyttääkin valtavia investointeja. Ei ainoastaan taloudellisia investointeja, vaan myös poliittisia, diplomaattisia ja muita investointeja. Monet jäsenistä korostivat juuri tätä asiaa. Tietenkin tiedätte, että tämä otsikko on suuri Sitäkin on korostettava. Tehän tiedätte, että vuoteen 1935 mennessä Afrikassa pitäisi luoda ainakin 80 miljoonaa uutta työpaikkaa. Uudet työ, uusien työpaikkojen pitäisi vastata eh, kunnollisten työpaikkojen kriteerejä, niin kuin moni teistä mainitsivat. Mitä sitten tulee kotonun jälkeiseen aikaan? ja, ja Afrikan unionin kanssa oleviin suhteisiin. Ei tässä mitään ristiriitaa mielestäni ole nämä kaksi prosessia täydentävät toisiaan ja, ja tukevat toisiaan. Haluaisin vain varmistaa sen, että tehän tiedätte, että viime viikolla oli ensimmäinen äh, Addisin äh, komiteassa valmisteltiin asioita Afrikan unionin kanssa. Siellä valmisteltiin tätä huippukokousta ja Afrikan puoli ehdotti, että huippukokousta kutsuttaisiin EU, Afrikka, Euroopan unioni, Afrikan unioni huippukokoukseksi. Vaikka tämä viides huippukokous, jota olemme järjestämässä Afrikan kumppanuuden puitteissa on nyt ensimmäinen, jota kutsutaan Euroopan unionin Afrikan unionin huippukokoukseksi siis. Tätä erityisesti Afrikan osapuoli meiltä pyysi ja, ja minun mielestäni meidän pitäisi tähän pyytöön myöntyä. Olemme pitkälti samoilla linjoilla, mitä tulee näihin tavoitteisiin ja näkymiin huippukokouksen kannalta. Tämä mietintö ja päätöslauselma, joka hyväksytään Euroopan parlamentissa – kesäloman jälkeen varmastikin voi täydentää tilannetta ja vahvistaa tätä puolta niin, ettei kyseessä ole ainoastaan kehityssuhteet, vaan myös poliittiset suhteet. Ja tarkoituksena on tukea tätä kumppanuutta, joka on todella poliittinen. Ja sanoisin, että siinä ei ole vain muutamia elementtejä, vaan se johdattelee kaiken kaikkiaan suhteitamme Afrikan kanssa. Afrikka on kaikkein läheisin maan osa Euroopalle ja väestöllisesti se on yhtäältä ongelma, mutta toisaalta myös suuri mahdollisuus myös Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Ja siksi, kuten sanoin aikaisemmin, tämä on nyt meille mahdollisuus, jonka emme voi antaa mennä ohi. Minun mielestäni tässä mietinnössä tätä olisi todella korostettava. Kiitoksia puheenvuorosta, Linda. Kiitos ja sitten Iren Hafas seuraavana. Allow me to, uh, to... Kiitos Linda. Dominik tuossa jo puhui oikein hyvin ja sen ei ole paljon lisättävää. Kiitän tästä mietintöön luonnoksesta. Se on oikein kattava ja tasapainoinen. Kiittäisin parlamenttia myös sen panoksesta EUn ja Afrikan yhteistyöhön. Ja tässä yhteydessä otan esille Euroopan parlamentin ja Pan-Afrikan parlamentin kokouksen, joka tuon huippukokouksen vanavedessä pidetään – Afrikan ja EUn strategian ja eh, EUn ja Afrikan eh, kumppanuuden välinen suhde pitäisi pitää sel- selvänä, sillä molemmat on tarkoitus pitää voimassa jatkossakin. Eh, haluatko, Moris, vastata jotenkin kollegojen puheenvuoroihin? Ole hyvä. No, puheenjohtaja en oikeastaan lisää mitään, vaan kiittää vain kollegat, jotka käyttivät puheenvuoron d'observation Voisin euh, kiittää näistä kaikista huomioista, joita esititte täällä. Odotan oikein kärsimättömänä tarkistuksianne. Minulla on sellainen hytinä tässä, että meillä on kyllä yhteinen visio tämän mietinnön aiheesta. Odotan siis tarkistuksen. Kiitoksia. Thank you very much. Just... Kiitos paljon. Muistutan, että tarkistusten määräaika on ensimmäinen syyskuuta kello 11. Hassu aika. Mutta kesän aikana ja sen jälkeenkin on aika tehdä tarkistuksia. Ehkä kannattaa ennen kesätaukoa kuitenkin hoitaa asia. Esityslistalla on kaksi asiaa enää. 12 kyselytuntikysymyksiä ei ole esitetty ja kohta 13 muita, muut asiat, muita asioita ei ole ilmoitettu eikä minullakaan niitä ole. Seuraava kokous on 38.9. ja sitten 31.8.9. Kiitän kaikkia tämän iltapäivän kokouksesta. Kiitokset tulkeille ja kaikille oikein, oikein rentouttavaa kesälomaa. Täällä on tehty tänä vuonna kovasti töitä, joten loma on ansaittu. Kiitos.